lainmukaista ja säännöllisistä tarkastuksista EU-hankkeiden ja ohjelmien tehokkaaseen ja vaikuttavaan arviointiin. Erityiskertomukset hyödyllisenä lainsäätäjän apuvälineenä. Tarkoituksena on kuunnella kansainvälisten kumppaniemme kokemuksia nyt kun ollaan siirtymässä kohti toimintaperusteista tarkastusta ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja, joita unionissa on. Me kuulemme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan komission kannat ja haluamme kiinnittää huomion erityissuhteisiin, joka tilintarkastustuomioistuimella on välineenä, jota on jo hyödynnetty, kun arvioidaan erilaisten hankkeiden tehokkuutta Euroopan unionissa. Tänne on kutsuttu neljä asiantuntijaa puhumaan tästä aiheesta ja miettimään mahdollisia vastauksia näihin kysymyksiin. Ja ensimmäisessä osassa Christopher Mim, strategisten asioiden toiminnanjohtaja, käyttää puheenvuoron. Hän on Yhdysvaltojen valtiontalouden tarkastusvirastosta ja hän puhuu liittovaltion toimintatarkastuksista Yhdysvalloissa. Ja sitten Jean-Marie Bertrand, joka on Ranskan tilintarkastustuomioistuimen yleisesittelijä ja osaston johtaja. Ja hän puhuu sitten kansallisen tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta. Ja sen jälkeen on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Toisessa osassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vitor Caldeira puhuu säännönmukaisuutta koskevan tarkastuksen ja toiminnan tarkastuksen vertailusta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta. Ja sen jälkeen Algirda Shemeta verotuksesta, tulliasioista, tilastotoimesta, sisäisestä tarkastuksesta ja petoksen torjunnasta vastaava Euroopan komission jäsen puhuu tulos- ja vaikutusindikaattorien käytöstä Euroopan komission näkökulmasta. Ja sen jälkeen sitten kysymyksiä ja vastauksia. Ja käymme yleisluontoista keskustelua. Ja tietysti saamme kuulla sitten myöskin esittelijän Theodoros Skilakakisin puheenvuoron. Ja nyt antaisin puheenvuoron kollegalleni budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Georges Lyonille, joka puhuu budjetin näkymistä budjettivaliokulmasta. Uh, Kiitoksia. Kiitokset uh, varapuheenjohtaja tästä esittelystä. Minä olen täällä todella tänään edustamassa budjettivaliokuntaa. Budjettivaliokuntahan on vastuussa Äh, menojen luvan annosta, luvallisuudesta, joten on tietenkin tärkeää, että me ymmärrämme hyvin, miten nämä määrärahat sitten käytetään. ja Määrärahat, joiden käytölle olemme antaneet luvan. Meillä on todella EU 2020 ohjelma tässä taustalla ja kaikki eri ohjelmat, jotka liittyvät siihen. Ja meidän täytyy katsoa, että niiden kautta todella saadaan jotain aikaan ihan kentällä. Erityisen kiinnostunut olen kuulemaan keskustelua äh, juuri toiminta tarkastuksesta, toimintaperusteisesta tarkastuksesta niin, että ymmärtäisimme paremmin sen, että miten varat on käytetty ja todella minkälainen vaikutus on saatu aikaan. Äh, toivon, että saamme aikaan yksinkertaisemman, selkeämmän järjestelmän Aiemmin kun olemme keskustelleet toimintaperusteisesta tarkastuksesta ja sen kriteereistä tilin tarkastustuomioistuimen kanssa on tuntunut siltä, että byrokratian määrä vain on lisääntynyt. Joten onkin nyt kiinnostavaa kuulla, että mitä, miten puhujat näkevät nämä näkymät. Samoin on mukava kuulla Yhdysvaltain kollegan huomioita. Mehän tapasimme heidän tarkastusvirastonsa edustajia heinäkuussa ja tiedämme, että miten siellä on budjettivääntöä käyty vuosien ajan, jo kolmen vuoden ajan, että kiinnostavaa kuulla, onko päästy puusta pitkään. Eli budjettivaliokunta on nyt todella hyvin kiinnostunut kuulemaan täällä ja tänään eri asiantuntijoita ja kiitämme kutsusta ja kerron tietenkin sitten kollegoilleni Äh, tämän päivän tuloksista. Kiitos oikein paljon. Oui, s'il vous plaît, nous avons déjà... No niin, sitten täällä on paikalla Skila Kakis, joka on esittelijänä, eli hän saa seuraavan puheenvuoron. Well, uh, thank you. Uh, I... Kiitos. Tämä on hyvin tärkeä kuulemistilaisuus, koska se on kuulemistilaisuus, joka järjestetään Euroopan parlamentin vaalien alla, vaalien, jotka tulevat olemaan äärimmäisen tärkeät. Euroskeptisyys on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa, niin pohjoisessa, jossa ihmiset katsovat, että heidän rahojaan ei käytetä kunnolla, kuin etelässäkin taas toisista syistä. Ja jotta saisimme aikaan edistystä kohti entistä yhdentyneempää Eurooppaa, meidän täytyy varmistaa se, että ne rahat, joita EU-nimissä käytetään, käytetään kunnolla. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, niin kuin täällä talousarviovalvontavaliokunnassa viime vuosinakin olemme kokeneet. Olemme havainneet, että EU-rahojen käytössä on paljon parantamisen varaa. Suurin osa rahoista käytetään jäsenvaltioissa, mutta ei se nyt ole suinkaan mikään tekosyy. Ja kun katsotaan tilintarkastustuomioistuimen ensimmäistä erityiskertomusta, niin havaintomme tulee hyvin konkreettiseksi. Jotta rahoja saataisiin käytettyä tehokkaammin, toimivammin, täytyy tehdä tietenkin parempia päätöksiä, valmistella asiat paremmin, mutta Jälkikäteen tarvitaan myös entistä parempaa te- valvontaa. Ja tällainen tehokkuusvalvonta ei ole yhtä tehokasta tai toimivaa kuin laillisuusvalvonta on. Näin on eri jäsenvaltioissa ja näin näyttää nyt olevan myös monissa tapauksissa täällä Euroopan unionissa, kun EU-rahoja ja niiden käyttöä valvotaan. Olemme käyneet paikoissa, joissa näemme vaikkapa supernopeat pikajunat, jotka kulkevat todella supernopeasti, mutta puolityhjinä. Ja sitten samalla olemme vierailleet moottoriteillä, jotka ovat tyhjiä. Samoin olemme vierailleet satamissa, joiden rakennustyöt ovat valmistuneet viisi vuotta sitten, mutta joissa edelleenkään ole yhteyttä rautatiehen, joten ne ovat aivan yhtä tyhjän kanssa. Nämä ovat hyvin ilmeisiä tapauksia. Tai vaikkapa olemme suojelleet tai rakentaneet tällaisia suojavalleja, jotta laiduntavat eläimet, kuten vaikkapa lehmät eivät kärsisi liikenteen melusta. Eli paljon on käytetty EU-rahaa. Mutta kuitenkin äh, jäsenvaltiot eivät itse asiassa näitä menoja tarkasta kuin niiden laillisuuden tai säännönmukaisuuden pohjalta. Siksipä olisi tärkeää ottaa myös tämä toinen puoli huomioon, niin että meillä olisi ihan johdonmukaisia toimia veromaksajien ja äänestäjien edun nimissä. Toimia, joiden kautta saisimme käytettyä varat entistä paremmin niin, että myös kansalaisten käsitys Euroopan unionista voisi tulla paremmaksi. Eli tämän kuulemistilaisuuden tarkoitus on saada apua näiden parannusten suhteen. Itse olen ollut esittelijänä joidenkin erityis- tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten kohdalla, ja ne ovat kyllä hyvin hyödyllisiä ja erinomaisesti valmisteltuja. Teodoros. Kiitoksia, Teodoros. Sitten kuuntelemme ystäviemme kokemuksia Yhdysvaltojen puolelta eli Christoph Mim, strategisten asioiden toiminnanjohtaja Yhdysvaltojen valtion talouden tarkastusvirastosta. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Kiitos varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, herra esittelijä, valiokunnan jäsenet. On suuri kunnia tänään keskustella kokemuksistamme Yhdysvalloissa meidän valtiontalouden tarkastusvirastoon kokemuksia, eli GAON kokemuksia toimintatarkastuksista. Tiedät, että GAON tehtävä tukea kongressia sen perustuslaillisten velvollisuuksien täyttämisessä ja sen pyrkiessä parantamaan toimintaansa ja tässä liittovaltion hallituksen tilivelvollisuutta amerikkalaisten hyväksi. En voisi olla enempää samaa mieltä esittelijän kommenteista, että kunnon hallinto ei ole mikään seremonia tehtävä, vaan se on todellista, jossa poli, poli, politiikkaa täten pannaan. Ja asian pitää kiinnittää kunnon huomiota. Maailman, ensimmäisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain kongressi halusi parempaa informaatiota ja parempaa valtaa Yhdysvaltojen menoista. Ja 1921 perustettiin tämä valtiontalouden tarkastusvirasto selvittämään, miten liittovaltion budjettia käytetään. Ja ensimmäisenä vuosina auditoitiin lähinnä tämmöisiä vouchereita, maksuohjelmia. Toisen maailmansodan jälkeen tästä olisi ollut kestämätön työtaakka ja me olemme tehdä kattavampia rahoitusarvioita ja tutkimme hallituksen toimien tehokkuutta käyttöä. 60-luvun sosiaaliohjelmien kautta muuttuvat odotukset sen suhteen, mitä GAO voisi tarjota tiedon puolesta. Ja me aloitimme toimintatarkastukset selvittääksemme, miten hallituksen ohjelma täyttivät tavoitteet. Kongressin hyväksymä lainsäädäntö loi lainsäädäntöpohjan ja asetti vaatimuksia GAOlle toimintatarkastuksille. Tämä oli meille tärkeä ja iso muutos Me Aluksi teimme lähinnä rahoitus- ja säännönmukaisuustarkoituksia. Siirryimme pohjim- Esitim, rupesimme esittämään tällaisia pohjimmaisia, saammeko rahalle vastannetta kysymyksiä, miten ohjelmat ja investoinnit tuottavat. Sen sijaan, että olisimme kysyneet, käytettiinkö rahoja ajattelun tarkoituksiin, esitimme kysymyksiä, minkälaisia vaikutuksia tuolla varankäytöllä ihmisten elämään. Ja Yhdysvaltain hallituksen auditointisäännöt määrittelevät työmme ja auditoinnin tarvittavaa objektiivista tietoja, jotta johto ja hallituksen valtion tehtävät harjoittavat, kuten kongressi, voi parantaa ohjelmien toimintaa ja operatiivisuutta hallintaa kustannuksia, helpottaa päätöksentekoa ja äh, lisätä julkisen sektorin vastuullisuutta. Ja Yhdysvaltojen auditointi vastaa kansainvälisiä julkisen sektorin auditointisääntöjä. Toteaisin, että implisiittisenä oletuksena toimintamme määritellyssä on, että auditointi aloittaa hallituksen toimista ja aloitteista ja lähtee sitä eteenpäin tarkastella tuotteita ja palveluita, joita ohjelma tuottaa ja pyrkii määrittelemään ää, äh, sitten tuloksia. Meidän työmme pohjautuu Äh, lainsäädäntöön antamiin velvoitteisiin, kongressin pyyntöihin ja sitten valtion tilintarkastajan Comptroller Generalin pyynnöstä. Hän on meidän johtajamme. Ja mandaatit, jotka ovat lainsäädännön osana, ja, ja sitten kongressin mietinnöt, jotka täydentävät lainsäädäntöä, ovat osa taas tästä vielä, vielä kongressin pyynnöt. Nämä kategoriat kattavat yhdessä noin 90 prosenttia GAOn työstä, ja sen, jo, jo, suoria pyyntöjä joka lainsäädännöstä tai kongressi pyytää meitä tekemään työtä. Me teemme työtä kaikilla kongressin pysyvillä valiokunnilla, ja noin 70 prosenttia valiokunnista on myöskin asiakkaitamme. 1912 lähtien, jolloin meidän äh, verovuotamme loppuu juuri. Me saamme 924 kongressin pyyntöä ja uutta mandaattia, toimintatarkistuksia olivat sitten suurin osa näistä auditoinneista. 2008 kansainvälinen verrokkiarviointi arvioi meidän toimintaa, ja nyt meillä on uusi menossa. Ja to, verrokkiarviointi totesi, että useat piirteet äh, erottavat GAO työympäristö monista kansainvälisistä verrokeista. Äh, Verkkoihin nähden meillä on isompi osa toimintatarkastuksia joka vuosi ja suurin osa velvoitteistamme ovat kongressin pyytämiä, ne eivät ole oma-aloitteisia verrokkivertailu totesi myöskin, että reagoidessamme kongressin pyynteisiin me määrittelemme ajoituksen henkilöstön tuoten, tuotteen sisällön ja johtamistavan ja sovellusalan ja metodologian. Eli kongressi antaa tehtävä, mutta meillä on itsenäinen näkökulma ja meillä on useampia tehtäviä, joilla me tasapainotamme sit velvollisuutta kongressille sen kanssa, että me olemme itsenäisiä. Verro riskiarvio tarvitsee kaksi erityistä käytännettä, jotka ovat tässä mainon arvoisia. Ensinnäkin strateginen suunnitteluprosessimme ottaa osan kongressiin ja muut sidosryhmät ja siinä tunnistetaan tässä korkean riskin alueet, jotka täytyy hallita hyvin. Ja me haluamme sanoa, että meidän korkean riskin arviointi alkaa ja loppuu kongressiin. Siinä määritellään, kuinka toiminta alaa ja sitten, sitten me laadimme suunnitelman. Me tapaamme kongressin jäseniä ja heidän henkilöstöä jatkuvasti ja näillä pyrkimyksillä saavuttaa kongressi. Me pyrimme siihen, että tartumme kongressin prioriteetin asioihin, jotka kansakunta ja kongressia puhuttavat. Hyväksyntäprosessin osana meidän johtamme kiinnittää kunkin pyynnön riskeihin, joita kongressilta tulee riski itsenäisyydelle ja riskin hallintavat osa arviointia. Me olemme iloisia kertoisemme, että meidän työmme johtaa aikoittaisiin tuloksiin. Joka vuosi me estämme suosituksia ja havaintojamme raporteissa ja todisteluosassa kongressissa. Verovuonna 2012 me annamme yli 650 auditointikertomusta ja todistimme 159 kertaa eri kongressivaliokunnissa. Heidän pyynnöstään tietysti. Sen lisäksi lähes jokainen raportti ja todistajan on verkkosivullaan ja ne ovat päivittäin tässä www.gao.gov. Me pyrimme aina tarkistamaan tuloksellisuutemme ja meidän hyötymme oli 55,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Se on 105 dollaria palautetta jokaiselle sijoitetulle dollarille. Me dokumentoimme myös 1140 muuta hyötyä, jotka muokkaisivat lainsäädäntöä ja paransivat kansalaisten palveluita ja vahvistivat hallituksen toimintaa. Meitä vetää se pyrkimys, äh, että me seuraamme suosituksiemme ja 80 prosenttia me loppujen lopuksi täytäntöön pannaan. Kansalliset valtiontalouden tarkastusvirastot voivat olla aivan missä tarvitaan julkisen sektorin viranomaisille analyysejä, joilla autetaan tarttumaan kansakunnan ongelmiin. Monet ongelmat ja tällä hetkellä törmäävät maailmanlaajuisia, ja ne vaativat maailmanlaajuista yhteistyötä ja globaaleja ratkaisuja. Sen seurauksena me yhä enemmän työskentelemme kollegojen kanssa, mukaan lukien tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja kansallisten tarkastusvirastojen kanssa kautta maailman ilmastonmuutoksen ja globaaliin rahoituskriisin parissa esimerkiksi. Riskit, ongelmat, pulmat, joita hallitukset kautta maailman kohtaavat, ovat yhä monimutkaisempia, niin saa enemmän kytköksiä, ne ylittävät enemmän rajoja. Ne ylittävät maantieteelliset rajat ja hallituksen ohjelmat, hallituksen tasot ja hallituksen sektoritkin tekevät ne, kun virastot yhä enemmän luottavat yhteistyöhön yksityisen ja ei-julkisen sektorin elimien kanssa ja delegoivat avaintehtäviä ja julkisen sektorin tehtäviä näille tahoille. Silloin raja julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä alkaa liudentua politiikan tekijät Yhdysvalloissa ja varmasti täm, tälläkin omina haasteena meidän täytyy miettiä globaaleja ja paikallisia riskejä, yhteyksiä ja toimitusketjuja esimerkiksi kansalaisten turvallisuuden tarjoamisessa, verolainsäädännön muuttamisessa, rahoitusalaan vanhentuneen lainsäädännön uutettamisessa, lääkkeet, ruoka, kuluttajan tuotteet ja siinä kansalaisten suojelu. Lähes kaikki tärkeä julkisen sektorin tulos vaatii rajat ylittävää ja virastot ylittävää ja rajat ylittävää yhteistyötä. Euroopan parlamentin pääsihteeri 2012 raportti Euroopan parlamentin 2025 valmistelumme monimutkaisuuteen. Siinä on neljä käsitettä, jotka tarttuvat jotka todennäköisesti nousevat moninapainen maailma, monentasoinen hallinta, usean tason politiikan tekijät ja usean vanlaiset teknologiat muutoksen vauhdittajana. Tiedätte tämän, ja tässä mietinnössä todetaan että sitä, että uusi moninapaisuus globaalissa maailmassa, mo- hallinnan monitasoisuus, se, että monet pelaajat ovat lainsäädännössä yhteistyössä todennäköisesti luovat uuden kontekstin Euroopan parlamentille suorasta epäsuorasti. Monimutkaisuuden lisääntyneet luo lisää Pirstautumisen taloudellisen hallinnan säätelyn ja lainsäädännön pirstautumista. Järjestöt, päällikkösodit ja myöskin lainsäädännön ala koskevat kiistat. Siteerasin tätä pitkään, koska tämä on hyvin, hyvä yhteenveto ongelmista, jotka Yhdysvaltain viranomaiset kostavat myöskin. Tämä tarkastuksella on olennainen rooli, kun tarvitaan kansalaisille informaatiota, analyysiä ja suosituksia, joita he tarvitsevat itse asiassa vastauksia yhä monimutkaisempaan ja kytkeytyneempään maailmaan. Ja tässä on tärkeä näkökohta, jonka halutaan muistaa, että jotta me antaisimme tehokkaamman panoksemme pohjimmaiseen panokseen 21. ensimmäisen sektorin hallit, hallinnossa ja hallituksissa, meidän auditoijien täytyy keskustella enemmän hallintaan. Me arvioimme parannamme yhteyksiä organisaatioiden kesken hallituksen tasojen välillä sektoreiden ja politiikkavälineiden kanssa. Sen vuoksi Toimintatarkastukset ovat sen takia olennainen osa GAOn työtä. Tämän lisäksi kuitenkin me näemme yhä enemmän, että meidän täytyy fokusoida näitä uudella tavalla sen sijaan, että me lähtisimme ohjelmasta ja kuten mainitsin, lähtisimme sitä eteenpäin yksittäisten ohjelmien panoksiin ja tuloksiin. Meidän täytyy myöskin auditoida, jotka lähtevät tuloksista ja tavallaan työskennellä taaksepäin ja tarkastella niitä erilaisia ponnistuksia, jotka saattavat tuon tuloksen tuoda. Nämä kaksi lähestymistapaa toimintatarkastuksessa näkyvät esimerkiksi siinä, miten joku työntekijöiden koulutusohjelma toimii ja kuinka moni saa koulutusta, saavatko työpaikkoja ja toisinpäin. Ja me tarkastelemme työttömyyttä tietyllä alueella ja kysymme, minkälaisia ohjelmia on, jotka pyrkivät tarttumaan ongelmaan ja miten ne toimivat yhdessä ja erikseen. Molemmat lähestymistavat tarkoittavat tärkeää informaatiota päätöksenteolle. Käytännössä tämä laajenema lähestymistapa toimintatarkistukseen vaikuttaa voimakkaasti fokukseemme. Minä olen julkilausumassani valmistellut ja se on teillä tarjolla. Monet yksittäisistä sitoumuksista tarkastelevat haasteita, jotka liittyvät tietyn viraston ja ohjelman eteen. Kolme GA on aloitetta, korkean riskin ohjelma, vuosittaiset päällekkäisyyttä ja pirstoutumista koskeva kertomuksen meidän arvioissa me hallituksen äh, uudistamislainsäädännön täytäntöönpanosta. Se on aika iso, pitkä sanayhdistelmä, mutta se on juristien tekemä, tarjoavat hallituksen laajuus ja perspektiivi siitä, miten me vastaamme 21. vuosisadan haasteisiin. Tartun näihin lyhyesti, koska, koska tässä on vähän läksyä siitä, mitä me äh, miten toimintatarkastukset ottavat päätöksentekijöitä. Ensinnäkin meillä on riskin ohjelmat. Samoin dokumentti, no, minkälaisia haasteita on monimutkaisessa hallintaympäristössä. Aloitimme 90 tämän ohjelman ja alun perin me keskitymme siihen, miten hallituksen toimet toimivat silloin, kun ha- hallinnan virheet ovat isoja. Ne ovat johonkin toimintamme keskiössä, mutta huomaamme monet isot riskit liittyvät organisaatioihin ja huonoon yhteistyöhön, erityisesti kolmansien osapuolen kanssa, kuten alihakijoiden kanssa, ja laajensimme ohjelmaan alaa useamman vuosi sitten. Ja identifioimme kriittisiä alueita, tässä muutoksia tarvitaan. Ja nykyään kaksi kolmasosaa näistä 30 alueesta, 23 alueista, joilla on korkean riskin lista. Meillä on Meillä on jokaiselle kongressille tämmöinen korkean riskin lista, jota me voimme äh, siinä viritellä sitten tarkastus ja luvananto toimintaa. Ne kattavat kaksi kolmasosaa taloutta. Esimerkiksi me määrisimme, että, että julkisen sektorin ää, verokertymän alt, alttiut ilmastonmuutoksen muutoksiin täytyy rajoittaa, koska totesimme, että liitovaltio ei kovin hyvin määritellyt verotuoton mutta Totesimme, että kukin taho toimii omalla rootilillaan ja ilmastonmuutos kohtasi sitä siis eri tahoja eri tavalla. Me me tämmöisen johdonmukaisen kattavan lähestymistavan liittovaltion tasolla, joka voi myös kattaa sitten osavaltioiden paikallisen tason toimintaa. Ja sitten ää, limittäisyydet, päällekkäisyydet ja pirstoituminen käsittelee niitä hallitu- tällaisia hallituksen haasteita. Meillä on ollut kolme vuosikertomusta päällekkäisyydestä, tuplau- työn tuplauksesta ja pirstoitumisesta. nämä raportit tarjoavat yleiskuva 160 alasta ja identifioivat yli 380 toin, tointa, joita hallitus ja kongressi voivat ja kongressi ja hallitus voivat ryhtyä vähentääkseen pirstoutunutta päällekköistä tuplausta. Sitä sisään myöskin kustannussäästöjä ja tulojen parantamisia. Nämä kattavat lähes kaikki liittovartien virastot maatalouden, puolustuksen, kehitystoiminnan kautta liittohallituksen. Me olemme oikein iloisia me olemme myöskin verkkosivulle laittaneet tällaisen toimintaseurannan, jossa määritellään erityisiä suosituksia, joilla riittää parannuksia, että raportissa totesimme, että kongressiin paneva haara on identifioinut jotakin asioita tämän vuoden alussa. 2011-2012 raportista on 2012 oli sellaisen tartuttu 60 prosenttia, oli osittain tartuttu ja sitten loppuihin ei ollut vielä ryhdytty toimimaan. Ja sitten tuloksellisuus ja vaikutuksellisuus, koordinoidumpi ja horisontaalimpi lähestymistapa on tärkeää. Meidän täytyy esimerkiksi Hallituksen täytyy esimerkiksi määritellä korkean prioriteetin virastot ylittävää tavoitetta. Niitä on sitten henkilöstön kehittämiselle, viennin edistämiselle ja kestävyydelle. Siinä vaaditaan myös yksittäisten virastojen äh, omia tavoitteita liittyen muihin virastoihin. Tässä pyritään koordinoimaan liittovaltion toimintaa ja yksi mandaatti, joka lainsäädännössä oli, että GAO täytyy tehdä kaustaisia arvioita edistymisestä. Meillä oli iso yhteenvetoraportti tämän vuoden kesäkuussa, jossa puhuttiin hallinnon toimista, jossa pääosastos oli toteutettu, mutta paljon vielä jäi tehtäväksi ja kaikki tämä ei mikään yllätys vaati parempaa yhteistyötä. Lopuksi painottaisin, että viimeisen neljän vuoden kymmenen aikana kokemuksen geossa ja toimintatarkistuksessa on se, että kun me olemme lisänneet toimintatarkastukset muuhun auditointiin, me olemme kyenneet tarttumaan siihen monimutkaisuutta, jota hallitukset kohtaavat. Kun hallinto on muuttunut monimutkaisemmaksi ja kytkökset ovat lisääntyneet, me olemme nähneet, että toimintatarkistuksen suuntautumisen täytyy myös muuttaa, että meidän täytyy tarjota päätöksentekijöille analyysiä, informaatiota ja suosituksia, joita tarvitaan, jotta he voivat tarttua nykyhetken haasteisiin. Teidän vastapuolet vasta vastapuolenne Yhdysvaltain kongressissa, kun heidän politiikan tekemisympäristö on yhä vaikeampi. Me olemme todenneet, että jos me auditoijina, että me olisimme, voisimme auttaa heitä, meidän täytyy reagoida heidän kohtaamiin lisääntyneisiin haasteisiin, herra varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, ja sitten lopettaisin tähän, jolle totta kai valmistettamaan kysymyksiä vastaan. Merci euh, beaucoup, monsieur Mim. Après l'expérience France... Kiitoksia. Näiden Yhdysvaltojen kokemusten jälkeen saamme sitten kuulla Ranskan kokemuksista ja Jean-Marie Bertrand, joka on Ranskan tilintarkastustuomioistuimen yleisesittelijä ja osastonjohtaja. Ja hän esittelee meille oman aiheensa. Kiitoksia puheenjohtaja hyvät naiset ja herrat. Heti aluksi haluaisin kiittää teitä, puheenjohtaja, että Ranskan tilintarkastustuomioistuin on kutsuttu tänne puhumaan toimintatarkastuksista. Ja tehän olette halunneet katsoa, millä tavalla mitataan tehokkuutta ja vaikutuksellisuutta eurooppalaisissa hankkeissa. Ja on erittäin hienoa, että voin nyt puhua Yhdysvaltojen valtiovarojen tarkastusviraston edustajan jälkeen meillä on ystävälliset suhteet heihin. Ja kuten me, hekin ovat mukana kansainvälisessä julkisrahoituksen valvontaelimen järjestössä. Tilintarkastustoimistomen presidentti Didier Migo pyysi anteeksi. Hän ei nyt tänään päässyt paikalle, koska hänellä on kuulemistilaisuus julkisrahoituksen neuvoston puheenjohtajana ja hän on siis kuultavana kansalliskokouksen talousvaliokunnassa, mutta hän on todella pahoillaan, että hän ei päässyt paikalle tänään, ja hän olisi halunnut todellakin vastata kysymyksiin. Yritän korvata hänet parhaani mukaan. No ensinnäkin, mitä tulee toimintatarkastuksiin, heti aluksi haluaisin puhua siitä, mikä on Ranskan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä. Tilintarkastustuomioistuin on hallinnollinen elin, joka on riippumaton sekä hallituksesta että parlamentista. Se suunnittelee vapaasti oman työohjelmansa, kuten 25. heinäkuuta 2001 säädetty laki on säätänyt. Ja tämä vapaus takaa tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuuden. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävä vastaa suuria tehtäviä, eli kollegiaalisuutta riippumattomuutta ja vastuullisuutta. Tilintarkastustuomioistuin valvoo julkisten varojen käyttöä ja katsoo, mm, miten julkiset tilinpäätökset on tehty. Tuomioistuimella on siis laajat toimintavaltuudet ja siihen kuuluvat julkiset tilit, julkinen hallinto, eli valtion toimijat, esimerkiksi myöskin sosiaaliturva, ja sehän on kaikkein suurin osa valtion rahoitusosuuksista. Lisäksi tähän kuuluvat julkiset yritykset ja yhteisöt, jotka saavat julkista rahoitusta. Tietysti alueelliset yhteisöt ovat paikallisten ja alueellisten tilintarkastusvirastojen valvonnassa, mutta Tulitarkastustoimisto on kuitenkin yhteistyössä heidän kanssaan vastaa julkisten varojen käytön seurannasta. Ja pikapuoliin ensi kuun alussa tuomioistuin julkistaa ensimmäisen yhteenveroraportin julkisista menoista paikallistasolla. Tuomioistuin myöskin tarkastelee tiettyjen yksi yksityisten varojen käyttöä, joita tietyt järjestöt ovat keränneet lahjoituksina kansalaisilta ja jotka voi vähentää veroista. Tilintarkastuomioistuimen valvontaa harjoitetaan kahdella tavalla. Ensinnäkin varmistetaan, että budjetti ja tilinpitotahot ovat noudattaneet hyviä käytänteitä. Ja jos tarkistuksessa esiintyy säännönvastaisuuksia, silloin voidaan käynnistää oikeusmenettely ja tilintarkastustuomioistuin voi saattaa julkiset tahot vastuuseen ja mitä tulee tulojen ja menojen hyväksyjiin, heitä tilintarkastustuomioistuin ei suoraan voi saattaa vastuuseen, mutta hän voi toimittaa tällaiset asiat budjetti- ja rahoituskurit tuomioistuimeen. Ja tämä tuomioistuimen puheenjohtajana on tilintarkastustuomioistuimen presidentti, ja sen tehtävänä on langettaa sakkoja tilojen menon hyväksyjille, jotka ovat syyllistyneet rikkomuksiin julkisrahoituksen alalla. Tilintarkastustuomioistuin tekee myöskin toimintatarkastuksia, ja tällöin tarkastellaan, millainen suhde on käyttöjen varojen ja saatujen tulosten välillä, ja myöskin sitä, millainen suhde on tulosten ja tavoitteiden välillä. Ja tämä toimintatarkastus koskee poliittisia organismeja ja yleisemmin julkista politiikkaa, ja hetken kuluttua palaan vielä tähän kohtaan. Valvonnassa täytyy myöskin ottaa huomioon julkisen rahoituksen kokonaistilanne kolmella saralla, eli valtio, sosiaalimenot ja paikallishallinto. Hiljattain tilintarkastustuomioistuin on saanut kaksi uutta tehtävää, eli se sertifioi valtion tilit koskien sosiaaliturvaa, ja näin on toimittu vuodesta 2006 lähtien ja se myöskin auttaa parlamenttia ja hallitusta julkisen politiikan arvioinnissa, ja näin on toimittu vuodesta 2008. Näissä toimissaan, eli valvonnassa, arvioinnissa, sertifioinnissa, tuomioistuimen palveluksessa on 411 valvontahenkilöä, näistä 228 on tuomareita, ja sitten 211 hallintohenkilökunnan edustajaa. Tavoitteena on taata säännönmukaisuus ja laadukkuus julkisessa hallinnossa ja myöskin näistä asioista vastaavien henkilöiden nuhteettomuus. Tällä tavalla julkiset päättäjät saavat tietoa puutteista julkisessa hallinnossa ja näin voidaan esittää myöskin suosituksia ja uudistuksia. Tuomioistuin tekee säännöllisesti suosituksia ja muutaman vuoden kuluttua sitten tarkistetaan, onko ne pantu täytäntöön. Tilintarkastustuomioistuimen vuosiraportissa aina katsotaan, miten suositukset ovat toteutuneet aikaisempina vuosina. No, tämän lyhyen esittelyn jälkeen haluaisin vielä palata siihen, kuinka tärkeä uudistus Ranskan julkisrahoituksessa toteutettiin noin 12 vuotta sitten, ja tällä tavoin saatiin julkisiin tileihin enemmän avoimuutta. Ja nyt meillä on selkeämpi ja toimivampi esitys valtion budjettitilanteesta, ja näin on myöskin vahvistettu parlamentin valvontamahdollisuuksia. Ja tämä uudistus on huomattavasti muuttanut tapaa, jolla tuomioistuin toimii. Yli 40 vuoden ajan Ranskan julkisia menoja sääteli vuoden 1959 laki, joka koski valtion menoja. Ja nämä menot esitettiin alakohtaisesti ja ministeriökohtaisesti, mutta kuitenkaan ei ollut mahdollisuutta miettiä julkisten menojen tarkoitusperiaa. Ja julkisen varojen käytön tehokkuutta ei myöskään mitattu. No, nyt uusi vuoden 2001 laki, ja tehän tiedätte, että Didier Migo, joka silloin oli kansalliskokouksen talousvaliokunnan yleisesittelijä, hän oli yksi tämän lain laatioista, ja tällä tavalla on nyt budjetti- ja tilinpitopuitteita uudistettu. Vuodesta 2006 lähtien valtion tulot on jaettu hankekohtaisesti yhden tai usean ministeriön hankkeet vastaavat jotain tiettyä julkista politiikkaa, ja hankkeessa on mukana menot, joilla toteutetaan toimia tai toimipakettia, joka kuuluu yhden ministeriön toimivaltaan. Ja menot on perusteltu euron tarkkuudella, ja niiden käytöstä äänestetään sitten ministeriön sisällä. Tällä tavalla hallitus voi selittää parlamentilla, miksi on ehdotettu menoja, mitkä ovat niiden tarkoitusperät, ja sen jälkeen hallitus sitten tekee tiliä niiden käytöstä. Lain mukaisesti julkisen politiikan suoritusta mitataan tavoitteilla ja tuloksilla, jotka jaetaan kolmeen kategoriaan. Sosiotaloudellinen tehokkuus, sitä katsotaan millaista hyötyä kansalaisille on koitunut politiikasta. Sitten käyttäjille annettu laadukas palvelu ja sitten tehokkuus, eli kuinka hyvin näitä varoja on käytetty. Ja näitä mitataan eri indikaattoreilla, ja jokaiseen tavoitteeseen liittyy indikaattoreita, jotka esitellään vuosittaisessa kertomuksessa, joka laaditaan jokaisen ohjelman osalta ja joka liittyy budjettiin joka vuosi. Ja myöskin tilje tehdään kussakin vuosikertomuksessa, joka liittyy toimintaan eri aloilla. Lain tavoitteena on myöskin vastuullistaa julkisten varojen käyttäjiä. Hankkeista vastaavat on selkeästi nimetty. He kertovat tavoitteistaan ja mittaavat tuloksia. He voivat muuttaa varojen jakoa niiden, puitteiden, niiden hankkeiden puitteissa, jotka ovat heidän vastuullaan – mutta esimerkiksi henkilöstökuluja ei voi korvata toimintakululla tai investoinnilla. Lailla on siis kolme päätavoitetta. Pitää paremmin määritellä julkisten varojen käytön politiikka, ne strategia ja niihin liittyvät toimet. Ja pitää vahvistaa myöskin julkisten päättäjien vastuu ja heille annetaan enemmän liikkumavaraa – ja kolmanneksi parannetaan julkisen hallinnon tuloksia, mitä tulee tehokkuuteen ja palveluiden laadukkuuteen. Parlamentille on esitelty nämä tavoitteet ja on otettu käyttöön indikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata saavutettuja tuloksia. Lain mukaan valtio ei ainoastaan tee tiliä tuloista ja menoista, vaan myöskin tehdään selkoa kaikista toimista, jotta voidaan antaa selkeä ja luotettava yleiskuva valtion rahoitustilanteesta. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on varmistaa säännönmukaisuus, vilvittömyys ja oikeudenmukaisuus tilien suhteen. Samalla on vahvistettu parlamentin budjettivaltaa jolloin se voi paremmin tilintarkastustuomioistuimen avulla harjoittaa valvonta- ja arviointivaltuuksiaan. Vuodesta 2001 ja sen jälkeen vuoden, vuonna 2005 laki, joka liittyy sosiaaliturvan rahoitukseen. Sehän Ranskassa on siis julkisen valtion vastuulla. Ja 2008 vuonna uudistettiin perustuslakia ja joka kerta tilintarkastustuomioistuimen valtuudet ovat vahvistuneet, kun se avustaa parlamenttia ja hallitusta. Näiden lakien nojalla tilintarkastustuomioistuin laatii kuusi vuosikertomusta, joita hyödynnetään hallituksen ja parlamentin työssä, kun selkästellään julkista rahoitusta. Ensinnäkin on kaksi valtion kertomusta, jotka liittyvät yleisimenoihin ja sosiaalimenoihin. Ja tavoitteena on antaa vakuudet siitä, että tilit ovat kunnossa ja myöskin sitä kuvasta, jonka ne antavat valtion rahoitustilasta, sen omaisuudesta ja sen veloista ja myöskin riskeistä, joille se on altistunut. Sitten näiden kahden raportin lisäksi meillä on kolme kertomusta, jotka liittyvät julkisten menojen toteuttamiseen – raportti, joka koskee valtion menoja, joihin liitetään analyysejä liittyen budjetin toteutumiseen hankekohtaisesti. Ja tämä esitellään ennen 30. toukokuuta. Ja meillä on noin 60 analyysiä vuosittain. Ja niiden tavoitteena on ilmoittaa parlamentille budjetin toteutumisesta – millaisia tuloksia on saatu aikaan, kuinka kestävä kukin budjettikohta on. Ja tämä tapahtuu siihen aikaan, jolloin tarkastellaan edellisen vuoden tilejä. Sitten meillä on myöskin raportti, joka koskee sosiaaliturvan rahoitusta. Ja se esitellään ennen kuin parlamentti tarkastelee sosiaaliturvan rahoitusta seuraavaa vuotta ajatellen, ja se liittyy myöskin julkisiin toimiin sosiaaliturvan alalla ja siihen, kuinka kestävä sosiaalimenopuoli on. Sitten on raportti, joka liittyy valtion velkoihin. Ja lopuksi meillä on vielä raportti, joka liittyy julkisen rahoituksen tulevaisuuden näkymiin. Ja tässä on käytetty pohjana keskustelua, jota parlamentissa käydään joka vuosi kesän aluksi. Seuraava paikallisia julkisia menoja koskeva raportti täydentää näitä vuosikertomuksia. Ja nämä kaikki kolme alasektoria julkishallinnosta on nyt katettu. Näiden lisäksi parlamentin talousvaliokunta voivat näitä kahta lakia noudattaen pyytää tutkimuksia tuomioistuimelta, jolla on 8-12 kuukautta aikaa tehdä näitä tutkimuksia – Viime vuonna 15 tutkimuspyyntöä esitettiin tuomioistuimelle esimerkiksi elokuvakeskuksen osalta, kansallisen rautatieverkoston osalta, Ranskan menoista Natossa ja niin edelleen. Ja kun määritellään näitä aiheita, joista tehdään tutkimuksia, siitä käydään ensin keskustelua tuomioistuimen ja parlamentin välillä, jotta ne voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ottaa mukaan tuomioistuimen työohjelmaan. Ja kun parlamenttiin on toimitettu nämä raportit, niin usein siihen liittyy kuulemistilaisuus, jossa on mukana tuomioistuimen tuomareita, ja usein on myöskin paikalla vastuuhenkilöitä kyseisistä hallinnon osastoista. Perustuslain uudistaminen 23. heinäkuuta 2008 vahvisti tuomioistuimen roolia. Siihen otettiin mukaan uusi artikla 472. Ja sen alussa lukee, että tilintarkastustuomioistuin auttaa parlamenttia, kun se valvoo hallinnon, hallituksen toimintaa. Se auttaa parlamenttia ja hallitusta, kun valvotaan julkisten menojen käyttöä, sosiaalimenojen budjettia ja myöskin kun arvioidaan julkista politiikkaa. Ja näissä raporteissa tietoa toimitetaan myöskin kansalaisille. Ranskan tilintarkastustuomioistuimella on siis laajat toimintavaltuudet. Se auttaa parlamenttia ja hallitusta julkisten varojen hallinnassa, mutta se toimittaa tietoja myöskin kansalaisille. Ja raportissa arvioidaan myöskin julkisia politiikan aloja. No miten sitten tuomioistuin suorittaa toimintatarkastuksia? Jos katsotaan nyt tuomioistuimen eri tehtäviä, niin kyse on valvontatehtävistä ja arviointitehtävistä, jotka liittyvät hyvin läheisesti toimintatarkastukseen, vaikkakin sertifikaattorin ja tuomarin tehtävät liittyvät niihin hyvin läheisesti. Toimintatarkastus ei kuitenkaan ole oikeudellinen termi Ranskan lainsäädännössä, vaan kyse on pikemminkin hallinnon tarkastelusta tai julkisten varojen hyvästä käytöstä. Kun tuomioistuin tekee tarkistuksen organismin osalta, joka saa julkisia varoja, sen jälkeen kun on tämä tarkistus tehty, tuomarit tutkivat syvällisesti tilejä ja hallintoa, katsovat organismin rahoitustilannetta, eri meno, eriä, esimerkiksi toiminnallisia kuluja, investointeja ja niin edelleen. Mutta valvonta ei kuitenkaan lopu tähän, vaan se koskee myöskin julkista politiikkaa, joka suoranaisesti liittyy valvotun organismin toimintaan. Tuomioistuin ei sinänsä määritteli indikaattoreita tai tavoitteita, vaan se käyttää niitä tavoitteita ja indikaattoreita, jotka on kirjattu rahoituslakiin tai jotka on sopimuspohjaisesti sovittu valtion ja kyseisen organismin välillä jotta voidaan mitata julkisten toimien tuloksia. Tietysti tuomioistuin voi katsoa, että indikaattorit eivät ole sopivia, kun katsotaan, mistä tavoitteista on kyse, ja esittää esimerkiksi toisia indikaattoreita. Tuomioistuimen valvonta johtaa raporttiin, joka toimitetaan organismille, ja sen jälkeen lopulliset johtopäätökset tehdään ja niihin liitetään useimmiten suosituksia. Lisäksi tuomioistuin tarkastelee julkista politiikkaa joko omasta aloitteestaan tai parlamentin pyynnöstä. Ja nämä arviot koskevat julkista politiikkaa kokonaisuudessaan, eikä jotain tiettyä säädöstä tai tiettyä organisaatiota. Nämä liittyvät tavoitteisiin, joista on sovittu, ja näin voidaan katsoa, millaisia menettelyitä on käytetty ja niiden avulla voidaan tarkastella, kuinka tehokasta jonkun politiikan toteutuminen on ollut, kun katsotaan sen johdonmukaisuutta, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä. Kun katsotaan näitä arvioita, tuomioistuin voi saada apua ulkoisilta asiantuntijoilta ja tällä tavalla eri tahot ovat mukana kunkin politiikan alan arvioinnissa. Ja tuomioistuin katsoo, millaisia syy-seuraussuhteita on ja jotka voivat selittää, miksi tulokset ovat hyviä tai huonoja. Tämä on siis transversaalinen menettely. Se on vertaileva. Mehän aina vertaamme toimintaa muihin maihin. Ja siinä tarkastellaan, miten, miten edistystä on tapahtunut. Arviossa on sitten luotu omat indikaattorit, jotka vaikuttavat parhailta. Ja se siis täydentää tuomioistuimen kapasiteettia arvioida julkista politiikkaa, mutta tämä työ on hyvin raskasta, joten tällaisia arviointeja tehdään vuositasolla ainoastaan neljä tai viisi. Vuonna 2012 tuomioistuin arvioi politiikkaa, joka liittyy tupakoinnin torjuntaan – ja politiikkaan, jonka avulla tuetaan yritysten luomista. Ja nämä arvioinnit toimitettiin kansalliskokouksen arviointikomiteaan ja on myöskin tarkasteltu biopolttoaineille myönnettävää apua ja henkivakuutusten tilannetta. Näiden vuosikertomusten lisäksi tuomioistuin myöskin tiedottaa näistä tuloksista usealla tavalla. On lopullisia päätelmiä, jotka toimitetaan kyseisiin organismeihin, joita ei julkisteta, mutta tietysti tietyt valiokunnat parlamentista voivat ne saada käyttöönsä. Ja sitten on referaatteja. Ne ovat huomioita, jotka toimitetaan hallitukseen ja jotka liittyvät valtion menojen hallinnointiin. Ja ne toimitetaan säännöllisesti parlamenttiin ja ne julkistetaan kahden kuukauden sisällä niin, että niihin on liitetty asiasta vastaavan ministerin vastaus. Ja tällaisia referaatteja julkistetaan vuositason noin 30. Sitten on vuosikertomuksia, jotka liittyvät julkisiin yrityksiin ja ne toimitetaan myöskin parlamenttiin. Lisäksi on vuosikertomus, ja alakohtaisia kertomuksia, eli ne koskevat siis jotain yhtä tiettyä aihetta, ja niitä julkistetaan noin 15 vuodessa. Nämä koskettavat myöskin kansalaisia, ja ne kattavat yleensä laajemman kentän, ja niissä on usein tehty yhteenveto useista tuomioistuimen tarkistuksista. Viimeisen kuuden kuukauden aikana on arvioitu työmarkkinoita, valtion alueellista organisaatiota, opettajien tilannetta, uusiutuvan energialähteiden politiikkaa, Dexia pankin pelastamista ja niin edelleen. Eli Ranskassa tuomioistuimella on laajat toimintavaltuudet ja sen toimivaltuuksia on huomattavasti vahvistettu viimeisen 15 vuoden aikana. Ja nyt on julkisessa politiikassa lähestymistapa, jossa mitataan tehokkuutta julkisten menojen osalta. Vaikkakin vuoden 2011 raportti sanottiin, että lain voimaanastumisen jälkeen, mitä tulee suuriin politiikan aloihin, ja joissa tulokset ovat erittäin tärkeitä, niin hallinto on ollut vastahakoinen muutoksia vastaan, ja parlamentti olisi voinut toimia hiukan painokkaammin näissä kysymyksissä. Tämän valvonnan avulla Ranskan tilintarkastustuomioistuin vaikuttaa kuitenkin julkiseen toimintaan ja suositusten lisäksi, joita toimitetaan eri tahoille, sen päätehtävä on kertoa kansalaisille julkisten varojen käytöstä artiklan 15 mukaisesti, jonka mukaan yhteiskunnalla on oikeus vaatia selityksiä julkisten varojen käytöstä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Herra esitteli. Herra Bertrand. Ja nyt on aika kysymyksille, keskustelulle. avez le temps pour euh, avoir des écouteurs. Teillä on aika laittaa luurit korvaan. Pohjat listalavat. Panu Skylakasovi. Esittelijä. Valchittis. Ajala Sender. Pan poseł Mulder ja Mulder. Olkaa hyvä. Skilla Kakkis sen. I would like to start... Haluaisin aloittaa kysymyksellä herra Niimille, Niimille liittyen korkeariskin ohjelmaan. Tämä on oikein kiinnostavaa. Ihmiset kaksi vuotta Olen pyrkinyt saamaan meidän petoksen vastaista virastoa Olafia saamaan sitä tutkimaan omasta aloitteestaan korkeariskialueita. Tuloksia ei ole vielä tullut. Se, mitä teette, kiinnostaa minua. Kysymykseni on, kun olette tunnistaneet korkean riskin alueet, mitä te teette? Kiitoksia kysymyksestä. riskin ohjelma alkoi, kun kongressi koki turhautuvansa, kun oli korkealaisen hallintaskandaaleja ja ilmeisen käsittämättömiä ongelmia virastojen kanssa, niiden heikkoa suorituskysyä ja että miten tämä jatkuu vuodet päästään Ihmisillä oli hyvää tahtoa. Korkean riskin ohjelman ideana oli ottaa valittu joukko. Tällä hetkellä on 30 hallituksen toimintaa ja niille annetaan ylimääräistä näkyvyyttä. Ja tähän virastot alkavat tarttua näihin paremmin ja niiden huippujohto. Tämä myöskin auttaa muokkaamaan kongressin valvonta-agendaa kongressin kahden vuoden sykleissä. Paljon auditointia täytyy tehdä ennen kuin korkean riskin alueet. Ne saavat erityistä huomiota ja erityistä rakkautta tilintarkastelta seuraavat pari vuotta. Me työskentelemme läheisesti, mutta riippumattomasti virastojen, henkilöstön kanssa ja kongressin kanssa osat, väännämme rautalangasta, osoitamme ö, toimia, joilla tartutaan suurten riskien aiheuttajiin. Monet tämä liittyy esimerkiksi kolmansien osapuolien kanssa työskentelyyn, esimerkiksi alihankkijat. Meillä on sopimusten ja alihankkijoiden hallinnon säätöohjelmia esimerkiksi monimutkaisissa asejärjestelmissä. Me työskentelemme läheisesti tunnistaaksemme villakoran ytimen ja mihin pitää ryhtyä. Ja joka toinen vuosi julkaisemme kertomuksemme. Se on pitkä jo siksi, että siinä on 30 korkean riskin aluetta. Jokaisesta alueesta pari sivua, neljä sivua. Suurin osa keskustelusta on se, että koskee sitten mitä vielä pitäisi tehdä. Mitä viraston tai usein mitä kongressin on tehtävä lainsäädäntösaralla. saralla jotta edittäisin. Meillä on ohjelmia, jotka ovat olleet mukana aina kausittain osa on ollut alusta lähtien mukana. Me vieläkin työstämme niitä. Viime kerralla poistimme muutaman alueen, lisäsimme pari aluetta. Tämä on palvellut hallitusta hyvin koko ohjelman ajan. Dziękuję bardzo. Pan poseł Balczytis. Kiitos, herra Balchitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš... E, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ajattelin, että meidän tilintarkastustuomioistuimemme presidentti Caldeira olisi käyttänyt puheenvuoron ennen kuin esitän kysymyksen, mutta voin kyllä uudelleen muotoilla kysymykseni. Yhdysvaltain edustajalle. Onko teillä sellaisia tapauksia, että teidän täytyisi toteuttaa tehtävä, mutta ette voi eh, päätelmiänne eh, toimittaa kongressille, koska joku eh, mukana oleva taho ei ole toimittanut teille tarvitsemianne tietoja. Toinen kysymys. oliko ymmärtänyt oikein, että teidän toimielimenne vuosibudjetti on yhteydessä on 550 miljoonaa dollaria. Sanoitte, että yksi dollari liittyy aina 105. E, miten teidän siis toimielimen oikein toimii? Kun ajatellaan hallituksen ohjelmia? Onko teillä selkeät indikaattorit ja minkälaiset tavoitteet yksittäisiin tapauksiin aina on liitetty? Kiitoksia. Thank you, sir. I mean, um... Kiitos. Mitä tulee ensimmäisen kysymyksen, joka koskee dataa? Se on yksi perustavimmista haasteista toimintatarkastuksissa ja se lisää myöskin auditoinnin kestoa hurjasti. Usein kyse ei ole pelkästään siitä, että osavaltiolta hyvää tietoa. Meillä voi olla samanlaisia ongelmia virastojen kanssa. Meillä on oikeus tiedon saamiseen. En niinkään puhu sitä, että meiltä evättäisiin tietoa tai että harattaisiin vastaan. Ongelma, jonka varmasti kollegamme jakaa toisinaan, ongelma on että virastolla on hyvää informaatiota toiminnasta ja hyvää tietoa ohjelmien kustannuksista. Hyvin usein käy niin, että virastolla on aitoja haasteita kertoessamme meille tai tunnistaessaan ohjelmien kustannuksia. Osana auditointivaatimuksia meidän täytyy käydä läpi aika rankka tiedon luotettavuusarvio kaikista virastolta saatavista tiedoista. Siihen, tämä koskee kustannus- ja tuloksellisuustietoja. sinne voi mennä aika paljon aikaa. Ja joskus on pakko todeta, että tieto ei ole riittävää tai luotettavaa. Ja raportoimme tämän kongressille. Monet meidän suosituksemme liittyvät itse asiassa siihen, että me kerromme virastolle, että ne pitää saada parempaa tietoa. Ei auditoille. Me haluamme ohjelmatietoa, mutta mikä meistä huolestuttaa, että jos eivät kykene antamaan auditoille – Hyvä informaatio, Mä kysyn sitten johtajalta, mitä te itse käytätte ohjelmissa, jos teillä on kunnon kustannusinformaatio niin ongelmassa vaarantaa ohjelmat. Tämä on poh- pohjimmainen johdon vastuukysymys, johon me pyrimme tarttumaan. Ja me käsittelemme sitten vuosittaisen mm, tulomenokäsittelyn lukuun ottamatta sitä, että e, tai sitä me budjettimme suoraan kongressille kongressi ei käy läpi budjetti etukäteen. Ja joka vuosi me tulee mennä tärkeimmälle me nämä budjettipöydämme ja me käyvät sitten johtajamme kanssa läpi sen, että mitä GAO tuotti, kuinka paljon vastinetta rahalle. Ke- kertokaa minkälaisia säästöjä saatiin aittaa, muita, muita säästöksiä, mitä te teette toimintojen virtaviivaistamiseksi. Kuten kaikki Yhdysvaltojen virastot ja muuallakin maailmassa – meihin kohdistuu valtavia paineita. Mutta operaatiot ovat nopeampia. Jos meillä yksi iso haaste on auditointivaliokunnassa, että me saamme tietoa päätöksentekijöille ajoissa ja siinä muodossa, jota he tarvitsevat. Tällaista keskustelua me käymme. Olemme aika onnekkaita, että koska menestyksemme aika hyvin, saamme myöskin aika hyvät budjettivarat. Mutta me kilpailemme muita budjettikoht- muiden budjettikohtien kanssa. Meillä on strateginen suunnitelma ja, ja meillä on tämä perusasiakirja. Meillä on vastainen se äh, suoritustavoitteet ja vuosittainen suoritusraportti, joka kertoo, miten me pärjäsimme. Tämä koskee sitä budjettivaliokuntaamme että budjettivalvontavaliokuntaamme. Dziękuję. Teraz poproszę koleżankę Ayala Ines. Ines Ayala Sender. Sí, gracias, <clears throat> presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset näistä kahdesta puheenvuorosta. Halusin vielä hiukan lisäselvitystä joihinkin kysymyksiin. Yhdysvaltain edustajalta haluaisin kysyä seuraavaa. Mikä on teidän kokemuksenne nyt eri mekanismien hallinnoinnista näin kriisin aikana, kun tietyt pankit jouduttiin niin sanotusti kansallistamaan? Teidän virastonnehan on äh, näissä äh, valvontamekanismeissa ex ante roolissa, kun äh, näitä, näihin pankkeihin laitettiin rahaa ennen sitten kansallistamista. Eli siis oliko teillä myös ex ante vai yksinomainen ex post rooli? Ja ovatko tiedot täysin julkisia mm, vai voitteko te tutkia tehdä tarkastuksia myös, äh, niin kuin Ranskan tapauksessa kuulimme, yksityisten varojen tai rahastojen kohdalla. Ja niin kuin kuulimme, äh, niin kuullaanko teitä vain kongressin täysistunnossa vai myös sen eri valiokunnissa aina liittyen sitten kuhunkin valiokuntaan sen vastuualueeseen? Ja sitten kun ajatellaan sellaisia ohjelmia, joissa on Yhdysvaltain kansallista rahaa ja vaikkapa YK rahaa tai jonkun kansainvälisen järjestön rahaa, niin voitteko te auditoida myös tämän toisen maksajan varainkäyttöä. Ja sitten teidän tarkastajanne, onko teillä jonkinnäköistä erinäköistä oppimista tai miten ylipäätään koulutatte jatkuvasti näitä tarkastajanne. Niin sitten vielä herra Bertrand, kiitokset puheenvuorostanne. Haluaisin esittää teillekin pari kysymystä. Kun ajatellaan tätä Euroopan talouskriisiä, millä tavoin Ranskan tilintarkastustuomioistuin auditoi Ranskan budjettia, jota on käytetty Euroopan eurooppalaisen pankkipelastusmekanismin puitteissa tehän tiedätte, että tämä on Luxemburgin lainsäädännön alainen taho. Eli miten te olette tarkastaneet tätä julkista varankäyttöä, kun kyse on tällaisesta monenvälisestä monikansallisesta tahosta, jolla on hyvin erityinen rooli? Ja kun sitten ajatellaan, että te olette julkisen edun ajajia, niin käytättekö myös, eh, ja ymmärsin oikein, että käytätte siis eh, ulkopuolisia asiantuntijoita, millä tavoin ja onko, käytättekö heidän palveluksiaan eh, enenevässä määrin? Eli mikälainen tämä teidän suhteenne on näihin ulkopuolisiin asiantuntijoihin? Sitten vielä, tavallisestihan tilintarkastustuomioistuin perinteisesti toimii jälkikäteisvalvonnan puitteissa, mutta Tämä tämä LOLFin, niin, niin kuin te sitä kutsuitte, puitteissa Ranskan tilintarkastustuomioistuimella on siis myös etukäteisvalvontamahdollisuuksia. Se voi puuttua vaikkapa hallin, hallituksen hankkeisiin. No tässä tietenkin täytyy taata itsenäisyys, mutta erityisesti ne aiheet, joihin te viittasitte, olivat aiheita, jotka ovat todella Ranskan kansalaisten päivittäisessä elämässä tärkeitä nämä todella liittyvät ihmisten jokapäiväiseen elämään. Joten halusin kysyä teiltä, että miten ohjelmoidaan tämä, nämä tarkistukset, vaikkapa nyt ajatellen vuoden 2012 ihan kansalaisten päivittäistä elämää. Hyvin kiinnostavaa kuulla näistä temaattisista Eh, tiivistelmistä ja te julkaisette todella siis suurelle yleisölle vaikkapa Dexian pelastus tai nämä koulutushankkeet ja niin edelleen, niin haluaisin kuulla tästä, että onko tämä siis, eh, miten te viestitte sitten eh, suurelle yleisölle näitä. Sitten molemmilta kysyisin vielä, että kuinka läpinäkyvää teidän toimintanne on? Te hiukan tätä selititte, mutta niin herra Caldeira on täällä ja hän on mies usein meidän vaatimustemme kohteena. Mutta kun ajatellaan teidän toimianne, erilaisia asiakirjoja, laskuja ja niin edelleen, niin onko tämä todella siis kansanedustajille sekä kansalaisille avointa julkista tietoa? Eli tämä, nämä teidän lausuntonne ja niiden valmistelun. Kiitos. Yes. Paljon kiitoksia. Kuten näette, me olemme rauhanomaisesti vaihtaneet puheenjohtajuutta täällä. Nyt pyytäisin puhujaltamme vastaamaan. Meillä on kysymyksiä herra Miimille ja Bertrandille. Pyydän herra Miimiä vastaamaan ensin ja sitten herra Bertrandia. Tehdäänkö näin päin? Yes. Thank you, sir. <laughs> Thank you very much. Kiitoksia. Kiitos kysymyksestä. Tässä on listan, jos missä se jotain, se on tahatonta. Pitäkää huoli, että kata kaiken. Ensimmäinen käsitteli rahoituskriisin auditointia. Meillä oli keskeinen rooli, kun tarvitsimme kongressille tietoa kahdesta aspektista – Ensinnäkin pankkien pelastuslainsäädäntö, niin sanottu TARP, Troubled Assets Relief Program. Ja meidän piti raportoida joka 60. päivä siitä, miten varoja käytetään, minkälaisiin tuloksiin. Saman elvytysohjelmaan niin sanottu elvytyslainsäädäntö 260 miljardin ohjelma 2009 helmikuusta meidän piti joka toinen Kuka raportoida, miten osavaltiot käyttivät varoja. No 250 miljardia. Sitten meni osavaltiolle tuosta 860 miljardista, joka 45. päivä, joka sen kvartaalin päätteeksi meidän piti käsitellä työllisyysvaikutuksista. Yksi ideasta oli luoda työpaikkoja. Ja meillä oli kolme auditointivaatimusta. Tästä eteenpäin, Sorry tämä Dodd-Frank rahoitusalan uudistamislainsäädäntö tarpeen jälkeen. Meillä oli 40 eri laista lainsäädäntövaatimusta. Kaikki lainsäädäntö on kirjattuna, miten piti raportoida sitä, miten säätely rakennettiin. Onko se oikea-aikaista, vaikuttavaa? Tämä oli laajaa, mutta GL-toiminnan kannalta ja tämä palaa tähän ajankohtaisuuskysymykseen. Meidän pakottaminen kahden kuukauden välein toimimaan ei ole tyypillistä. Se oli vaikeaa, se oli terveellistä, koska me pidimme huolta siitä, että kongressin tässä nyt selvät ajankohtaista tietoa ehkä kaksi vuotta tapahtuman jälkeen. Kysytte myös ex ante ex anteroolista. Usein kongressin jäsenet pyytävät meitä kommentoimaan lainsäädäntöä, jota he pohtivat. Jos kysymys on uudesta ohjelmasta, vaikuttaako se hyvin suunnitellulta? Minun käsitykseni sitä, mitä täällä tapahtuu, menettä, mitä ei ole niin muodollista tai kurinalaista. Yksittäinen kongressin jäsen, joka pohtii lainsäädäntöä heidän henkilöstölle tai jollekin meidän työntekijälle Kysy onko aikaisemman työsi pohjalta tässä jotain ja pitäisikö liputtaa jotain ongelmia. Tuleeko tästä soiva peli? Mutta kun me näemme lainsäädäntöä, joka mahdollisesti on mandaatin meille, jos me tiedämme, että aikarajat ovat liian kapeat tai että meillä ei ole dataa, niin silloin me olemme proaktiivisempia – henkilöstön kanssa sanomaan, että tässä on ongelma, jota haluatte pohtia. Teemme eksante työtä, mutta epämuodollisesti ad hoc. Sitten julkinen yksityinen budjetointi. Meillä on lakisääteinen vastuu ja oikeus seurata liittovaltion vaarainkäyttöä, minne varat sitten päätyvätkin. Liittovaltio varoittaa tai vaikutus, lainsäädännön vaikutukset ja niin poispäin. Mutta emme käsitellä jotain yksityistä varan käyttöohjelmien liittyen, tarppiin liittyen. Siinä on raha yksityisille yrityksille, kuten autoyritykselle. Ne olivat sitten meidän toimintamme alassa sen jälkeen, kun julkista rahaa meni sinne. Mitä tulee sitten pyytöihin, että äh, voimmeko kun tehtävän. Kysymys on usein siitä, että onko tässä joku liittovaltiokoukku, joka valistaa toimintamme. Työskentelemme valiokunnassa vai täysistunnassa? Me työskentelemme jokaisen valiokunnan pyynnöstä, kuten mainitsit, 70 prosenttia alavali, alivaliokunnasta myös. 160 todistajan lausuntoa on no, pahmiltaan valiokunnalle ja alivaliokunnille. Minun tehtäväni Gaossa pistää minut useimmiten työskentelemään teidän vastapuolenne kanssa. Minun kollegat, työllisyys, työllisyys, työllisyyden kanssa ja puolustuspuolustuksen kanssa – Siinä e, tietyn kysymyksen ekspertit aina löyvät päänsä yhteen. Viisaat. Sitten kansainväliset elimet ja YK. Tartun siihen lyhyesti. Seuraavan liittovaltion dollaria, minne se päätyykään. Hän muuttuu kimurantiksi esimerkiksi apuohjelmissa kehitysmaihin tai YK puitteissa liittovaltion dollari on osa eikä välttämättä ratkaiseva osa investoinnista tiettyyn projektiin. Meillä on kuitenkin auditointivelvollisuuksia. Sinne voidaan joskus vähän neuvotella tai selitellä, mitä tehdään. Kuten tiedätte, YK on päämaja New Yorkissa on remontoimassa ennen päämajansa uudelleen. Me auditoimme tuota. Ja yksi toinen tehtävä, millä on lisäksi minä olen sen YK-komitean puheenjohtaja, joka tukee yleiskokousta koko joukossa valvontakysymyksiä liittyen sisäisen riskin arvioon ja auditointiin. G on mukana tai ainakin vuorovaikutuksessa auditointikoulutus. Se on meille tärkeää. Auditointistandardit, jotka mainitsin, vaativat, että meillä on tai 80 tuntia jatkuvaa koulutusta kahden vuoden ajan. Tämä vaatimus, ja jos minulla ei ole tätä 80 tuntia, minä en voi toimia. Minä en saa auditoida ennen kuin olen täyttänyt koulutusvaatimukseni. Me investoimme siihen, että ihmiset ottavat osaa alan konferensseihin, saavat lisäkoulutusta erityisalueella. Ymmärrämme, että jos me haluamme toimia hienostuneesti, jotta löytäisimme vastauksen. Meidän täytyy saada kortettua ihmisiä. Sitä seurattavuuden suhteen keskustelemme lehdistä tai suuren kanssa työstetämällä tekemistä. Me puhumme tavoitteista, kerromme kuka pyysi työn. Ja ikään kuin kausi luontaista kerromme, mitä on tulossa. Kerromme jäsenelle, kenelle jäsenille tehdään mitä ja milloin työ valmistuu. Olet työn omistaja, mikä onko työn kesken. Ja me keskustelemme sitä muiden jäsenien ja jäsenten kanssa, kun yhdellä jäsenellä on tehty työtä. Kun te, työ on tehty, se julkistamista voi lykätä kolmella päivällä liittolehdistä, mutta sen jälkeen se menee verkkoon. Puhumme kenen kanssa tahansa. Meillä on omia lehdistötilaisuuksia, mutta puhumme sulle yleisölle tai medialle sitä, mitä näemme tässä. Jollei tietoa ole yritysten omaa, niin siihen kuuluu Yhdysvaltojen Uh, freedom of Information, tiedonjulkisuuslainsäädäntö. Meistä on hyvä, että suuri yleisö seuraa toimintaamme. Sellaista on tapahtunut, että kansalaiset ovat uh, pyytäneet meidän työasiakirjojamme. Organisaation, jos me vaadimme uh, paran vallan käteeltä seurattavuutta, niin sitä pitää itsekin noudattaa. Kiitoksia. Ajala Center ilmeisesti on hyvin tyytyväinen näihin vastauksiin. Ilmeisesti osa kysymyksistä oli osoitettu Bertranille, eli jos ystävällisesti voisitte vastata. Ja, ja sitten komission jäsen Shemet on myöskin nyt paikalla, eli tervetuloa. Eli Bertrand, olkaa hyvä. Euh, Yritän puhua yhtä nopeasti ja tehokkaasti ja vakuuttavasti kuin me. Ensinnäkin, mitä tuomioistuin valvoo ja miten tuomioistuin on toiminut aiheissa, jotka liittyvät Euroopan talouskriisiin. No, kahdellakin tavalla. Yhtäältä globaalisti harjoittamalla valvontaa, joka toteutuu monta kertaa vuodessa koskien kaikkia julkista rahoitusta – Meillähän on raportti, joka liittyy valtion budjetin toteuttamiseen toukokuussa. Kesäkuussa on raportti, joka liittyy kaikkeen julkisen rahoitukseen yleisesti. Ja sitten palaamme siihen vuosikertomuksessa, joka julkistetaan sitten joka vuoden helmikuussa. Ja silloin voidaan käsitellä kaikkia aiheita, jotka liittyvät rahoituksiin. Tietysti rahoituskriisi on suoraan vaikuttanut valtion budjettiin kun ajatellaan millaisia velkoja on otettu tai millaisia takeita on annettu, ja tuomioistuin on ottanut kantaa tähän asiaan. Sitten toiseksi valvonta. Me valvomme Ranskan pankkia, Ranskan keskuspankkia, joka on osa siis Euroopan keskuspankkia. Me valvomme sitä ja me olemme valvoneet myöskin Ranskan pankille laadittua apusuunnitelmaa. Se koskee takeita ja luottoja valtion tasolla – sitten on erityiskertomuksia laadittu näistä kysymyksistä, ja ne on julkistettu. Ja lisään vielä, että uusi maaliskuun 2012 sopimus vahvistaa tilitarkastustuomioistuimen suoria ja välillisiä valtuuksia kaikissa budjetin osissa. Budjettianalyyseissä touko- ja kesäkuussa katsotaan vakausohjelmaa, joka esitellään Euroopan toimielimille – huhtikuussa. Ja Euroopan, äh, parla, Ranskan parlamentti on luonut instituution, joka on julkisten menojen neuvosto. Ja siellä on juuri tällä hetkellä kuulemistilaisuus. Ja se ottaa sitten kantaa talousnäkymiin, jotka hallitus on esitellyt budjetin osalta. Hallitus on juuri julkistanut vuoden 2014 rahoitusnäkymät ja sen pohjalta sitten laaditaan lausunto näistä makrotalouden näkymistä. Tämä nyt ei liity tilintarkastustuomioistuimeen, koska siinä katsotaan pikemminkin tulevaisuuteen. Sitten miten me etenemme ja toimimme asiantuntijoiden suhteen. Me käytämme asiantuntijoita yhä enemmän hyväksemme yhtäältä erityisaiheissa – Joissa tapauksissa asiantuntijat saavat korvauksia ja heidät otetaan mukaan valvontaa yksiköihin. Ja meillä on yhä enemmän tarkistuksia eri aiheista ja katsomme, millaisia käytänteitä on ja me järjestämme erilaisia keskusteluita asiantuntijoiden kanssa. Ja sitten, onko meillä ex ante toimintaa? Ei. Meillä on ex post valvontaa, eli suoranaisesti ei ole mitään ex ante toimintaa, mutta Kuten yhdysvaltalainen kollega sanoi, niin mehän olemme yhteyksissä parlamenttiin. Ja kun käsitellään jotain aihetta, ja erityisesti kun harjoitamme seurantaa jonkun valiokunnan yhteydessä, niin meitä kuullaan, meille esitetään kysymyksiä liittyen ratkaisuiden oikeudenmukaisuuteen, joita on ehdotettu, jotta voidaan parantaa tehokkuutta ja vaikutuksellisuutta. Ja meidän suosituksemme ovat hyvin tärkeitä ja kaikki tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sisältävät erinäisiä suosituksia. No, miten me sitten valitsemme ja miten tämä tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuus ilmenee? No, me emme julkista ohjelmaamme. Tuomioistuimella on strategisia keskipitkän aikavälin suunnitelmia joka vuosi, ja silloin valitaan tiettyjä painopistealueita strategisesti, kun ajatellaan tulevien vuosien valvontaa julkisen rahoituksen julkisten menojen osalta. Sitten teemme riskianalyysejä eri alojen osalta. Ja meillä on strategista pohdintaa Meillä on kolmen vuoden suunnitelmia, joista keskustellaan vuosittain, ja niiden suunnitelmien yhteydessä laaditaan sitten vuosiohjelma, joka vahvistetaan aina vuoden lopulla joulukuussa seuraavaa vuotta silmällä pitäen. Me otamme huomioon parlamentin pyynnöt, joita meille toimitetaan yleensä syksyllä. Ja nyt olemme juuri keskustelemassa parlamentin kanssa siitä, mitä on tapahtunut ja Useinhan kyse on puolitoista vuoden, kahden vuoden hankkeesta, koska aiheet, joita tarkastellaan, ovat aika isoja kokonaisuuksia ja niihin pitää varata riittävästi aikaa. Sitten kysyttiin näistä yhteenvedoista. Tilintarkastustuomioistuin, ja tämähän on nyt uusi kehityssuunta, ja tämä johtuu nyt vuoden 2008 perustuslain uudistuksesta. Me julkistamme keskeisimmät raportit. Ja julkistaminen tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että ne laitetaan internet-sivulle. Aluksi käsittelemme raportteja ja toimitamme ne valvottuihin organismeihin ja sen jälkeen ne toimitetaan sitten parlamentin eri valiokuntiin, vaikka sosiaalivaliokuntaan tai talousvaliokuntaan. Ja sen jälkeen ne laitetaan internetsivuille ja siellä laitetaan pieni tiedoksianto, jossa selitetään sisältö kunkin toiminnan sisällöstä. Sitten alakohtaiset raportit. No, me järjestämme lehdistötilaisuuksia ja kaikki alakohtaiset raportit sisältävät lehdistötiedotteen ja niihin liittyy yhteenveto 10-15 sivua, jossa on yhteenveto ja laitetaan kaikki nettisivuille ja niistä ilmoitetaan myöskin lehdissä. Sitten sitten puhuitte avoimuudesta. Te olitte huolissanne avoimuudesta valvonnan suhteen. Eli minähän puhuin tästä riippumattomuudesta, kollegiaalisuudesta. No, mitä tämä tarkoittaa? No, kollegiaalisuus. Mehän emme ole mikään hierarkkinen instituutio, vaan kaikki päätökset tehdään kollegiaalisesti. Eli Näistä siis äänestetään. Ja toisaalta meillä on aina väliaikainen raportti valvonnan yhteydessä, ja ne toimitetaan valvotulle taholle, joka sitten reagoi siihen, ja sen pohjalta tuomioistuin sitten tekee lopulliset päätökset. Ja kun me julkistamme niitä, ne julkistetaan aina hallinnolta tai kyseisiltä organismeilta saatujen vastausten pohjalta. Ja näissä raporteissa on kaksi osaa, itse raportti ja sitten vastaus ministeriltä tai hallinnolta tai henkilöltä, joita on tutkittu syystä tai toisesta. Eli tällä tavalla me toimimme mahdollisimman avoimesti. Thank you very much, Mr. Kiitoksia Bertrand. Ja seuraavaksi Jan Mulder. Ole hyvä. Thank you, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on aika yksinkertainen kysymys. Joka vuosi tämän valiokunnan huippuhetki on tilintarkastustuomioistuimen presidentin Caldeiran esittely tilintarkastuskertomuksen vuosikertomuksesta, eli siitä, miten komissio on täytäntöön pannut budjettia, eli niin kutsuttu DAS onko se myönteinen vai ei. Kyse on tällaisesta luottamuksen osoituksesta. Ja 19 vuoden äh, ajan äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, kommentti on ollut negatiivinen kielteinen. Pääsyy on se, että kun kyse on kansainvälisistä tilinpitostandardeista, jotka hyväksyvät korkeintaan kahden prosentin mm, virhemäärän, niin tämä on yrittynyt joka kerta kun ajatellaan tätä kahden prosentin kynnystä, jos sitä toteutettaisiin Yhdysvaltain budjetissa, niin äh, olisiko teidän äh, tuomionne sitten myönteinen vai kielteinen? Ja sama kysymys Ranskan kohdalla. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Sitten Gressle voi ehkä kehitellä tätä kysymystä vähän eteenpäin, jos teille sopii. Ehkä ne voidaan sitten yhdistää. Ja olkaa hyvä. I'm speaking German. I... Aion puhua saksaa. Niin, kuulin, että eräs työntekijänne, eräs työntekijäni äh, on kuullut, että teillä, teillä virhemäärä olisi 10 prosenttia Amerikassa. Pitääkö paikkansa? Thank you very much. Uh, I have... Kiitoksia. Jos teille sopii, niin ehdot, ehdottaisin hiukan muutosta tähän toimintatapaan. Me emme antaa hyvin syvältä luotavia vastauksia. Eli ehkä otamme vielä yhden kysymyksen. Laajon saa esittää kysymyksen, sitten me vastaamme. Carmen was proposing... Carmen ehdotti, että puhu, vastaisitte mahdollisimman lyhyesti. Se. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni Christopher Mimille on, mitä liittovaltion menoihin terveydenhuollon hyvinvointiin koulutukseen suurin osa näistä menoista on sitten osavaltioiden, ei liittovaltion kysymykseen liittyen virheasteeseen, kun te auditoitte. Tämän käsittääkseni valta pyytää informaatiota osavaltiolta. Onko teillä sitten valtaa ryhtyä toimimaan niitä vastaan tai korjata virheitä tai saada ne ryhtymään toimiin tuloksellisuuden parantamiseksi? Kolme heinäkuussa, että joukko liittovaltion ohjelmista kieltäytyy muutoksista. Mitä te silloin teette? No samanlainen tilanne, että virheaste joutui pitkälti jäsenvaltioista – kertoko, miten te teette tuossa Yhdysvallassa. Kiitos, ymmärrän, että kysyjälista on Apota Herra Mim. Muistakaa, että Caldera ja Kamiseen Semetos puhuvat. Jättäkää heille mahdollisuus. Kyllä, ihan lyhyesti. Ja lopusta alkuun. Meillä ei ole täytäntöpäivän valtaa. Me voimme vai tehdä suosituksia, jotka taivuttelevat eri tahoja. Työskentelemme läheisesti eri tahojen kanssa, jotta suositukset täytäntöön pannaan, mutta ketään emme voi pakottaa. Mutta tähän 10 prosentin virheasteeseen tämä vastaava olisi tämä as- virheelliset maksut. Tällä hetkellä meillä on ohjelmia, jotka lähestyvät 10 prosenttia. Että tässä palataan alkuperäiseen kysymykseen. lakisääteisiä vaatimuksia, jossa määritellään merkittävä virallisten maksujen määrä. Se on 2,5 prosenttia ohjelmissa, jotka ovat yli 10 miljoonaa dollaria tai 100 miljoonaa. alkaen verovuodesta 2014, eli lokakuusta vuoden kuluttua. Ei, lo, ei se alkaa lokakuussa, ensimmäinen lokakuuta merkittävän virheen. Virheaste on puolitoista prosenttia sen jälkeen. Sen jälkeen virastojen täytyy raportoida sitten yli tämän olevat virheet säännöttöön vastaisina. Virastolla on sitten itsenäiset tarkastajansa myös. Thank you very much. Kiitoksia. Oletteko tyytyväisiä tähän vastaukseen? Kakis, esittelijä. What is the average error? Mikä siis keskimääräinen virhemäärä on? I don't have that. I mean, I can... No, voin toimittaa sen valiokuntaan sitten myöhemmin. Kun ajatellaan näitä erityyppisiä hankkeita ja rahoitusjärjestelyitä, niin me tarkastelemme mitä yleensä hankekohtaisesti. Esimerkiksi Medicare-maksut, jotka puheenjohtaja mainitsi, se on yksi tärkeimpiä terveydenhuollon ohjelmia. Siinä on 8,5 prosentin virhetaso, eli noin 30 miljardia vuodessa. Strategia, jota on laadittu virastojen ja niiden pääjohtajien kanssa, on se, että tietysti on vaikea saada rahoja takaisin, kun ne on kerran annettu pois, ja se on tehotonta ja meillä pitää olla enemmän auditointia ja valvontaa ennen kuin näitä varoja maksetaan, jotta voidaan varmistaa, että nämä ovat oikeita menoja. Ja tätä nyt on kovasti korostettu viime vuosina. The second part. Kiitoksia. Ja sitten toinen osa. Täällä on Vitor Caldera ja komission jäsen Shemeta. Eli presidentti Caldeira saa ensimmäisen puheenvuoron ja hän voi esitellä tilintarkastustuomioistuimen tulevaisuuden näkymiä. Presidentti, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, esittelijä, komission jäsen, arvoisat vierat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minulle on suuri kunnia saada puhua täällä tänään. Suuri kunnia saada osallistua tähän kuulemistilaisuuteen tänään. Joten eh, minulle on äärimmäisen tärkeää, että meillä on tilaisuus puhua valiokunnalle myös eh, tästä aiheesta tässä kuulemisessa. Minua pyydettiin eh, puhumaan säännönmukaisuustarkastuksesta versus toimintatarkastuksesta. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkemys asiaan. Ja kun valmistauduin tähän kuulemistilaisuuteen, muistelin, että vastaavassa kuulemistilaisuudessa jokin aika sitten professori Levi päätti puheenvuoronsa kysymykseen. Ja hän kysyi, kumpi on tärkeämpää, toiminta vai säännönmukaisuus? Ja Luvallanne toteaisin, että tämä lienee kysymys, joka asettaa meidät väärän valinnan eteen, koska ei tässä ole kysymys sitä, että kumpi joko tai, säännönmukaisuus tai toimintapohjaisuus. Minä toteaisin tilintarkastustuomioistuimen nimissä, että tarvitaan molempia monestakin syystä. Ensinnäkin meillä on ihan laillinen syy SEUT-sopimuksessa todetaan selvästi, että tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava, että tulot on saatu ja menot ovat toteutuneet laillisella ja säännönmukaisella tavalla ja että varainhoito on ollut moitteetonta. Tämä on meidän mandaattimme. Sitten vielä varainhoitoasetuksessa määritellään nämä moitteettoman varainhoidon periaatteet tavoitteet, eli taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. Tilintarkastustuomioistuimen mandaatti näin ollen on peilata komission vastuita budjennin hallinnoinnin ja täytäntöönpanon suhteen. Sopimuksen mukaan EU-talousarviota täytyy toteuttaa moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti – Eh, ottaen huomioon EUn toimielimet. Ja näin ollen myös Euroopan parlamentin täytyy myöntää vastuuvapaus sekä säännönmukaisuuden että toimintaperusteisuuden mukaisesti. Ja jotta tämä olisi mahdollista, komission täytyy toimittaa tilit, jotka osoittavat, että eh, näitä voimavaroja on kerätty ja luonnollisesti myös Lissabonin sopimuksen jälkeen ähm, käytetty arviointikertomuksen pohjalta myös tavoitteisiin pyrkien. Ja nämähän ovat tällainen riippumaton tiedon ää, äh, lähde nämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset ja vuosikertomukset, joita se myös toimittaa. Joten miten Tilintarkastustuomioistuin sitten täyttää velvoitteensa tilintarkastuksen ja raportoinnin suhteen. Tästä tilintarkastustuomioistuin päättää itse institutionaalisen riippumattomuuden periaatteen mukaisesti, niin kuin kollega täällä aiemminkin totesi. Ja sitten äh, tämä johtaakin minut tähän toiseen syyhyn siitä, että miksi me emme saa asettaa näitä kahta asiasäännönmukaisuutta ja toimintaperusteisuutta vastakkaisiksi. Tähän on ihan ammatillinen syy. Tilintarkastustuomioistuin on ylin tilintarkastustoimielin, niin kuin Yhdysvaltain GAO tai Ranskan tilintarkastustuomioistuin. Ja näin ollen meidän täytyy kunnioittaa kansainvälisiä standardeja, e, jotka ohjailevat ylimpien tilintarkastustahojen toimia. Issai normit ovat tässä taustalla. Ja näiden pohjalta tilintarkastustuomioistuin tulkitsee mandaattiaan. Ja tässä kyse on siis kolminaisesta auditoinnista, varainhoidosta, säännönmukaisuudesta ja toimintaperusteisuudesta. Ja tässä nyt ihan lyhyesti valais, valaisen tätä teille. Eli varainhoidossa kyse on taloudellisuudesta sitten kyse on säännönmukaisuudesta ja toimintaperusteisuudessa kyse on äh, tehokkuudesta ja tavoitteisuudesta. No me, tässähän nämä kollegat jo ovat tästä puhuneetkin, mutta kyllä kannattaa muistaa, että toimintaperusteisuutta voidaan toteuttaa ihan itsenäisesti tai sitten yhdessä äh, varainhoito, auditoinnin tai säännönmukaisuustarkastusten pohjalta. Sopimusten mukaankin meidän täytyy käyttää tällaista yhteistä lähestymistapaa. Ja tilintarkastustuomioistuimen DAS-tarkastukset ovat esimerkki juuri tällaisesta toimintaperusteisesta tarkastuksesta, toimintatarkastuksesta. Ja yleensä tässä otetaan huomioon kriteerit, jotka heijastelevat myös säännönmukaisuutta lainsäädännön suhteen. Eli älkäämme keskittykö liikaa näiden kolmen eri tarkastustyypin välisiin eroihin. Ne ovat erilaisia välineitä ja niitä kaikkia tarvitaan yhdessä. Sitten kolmas syy sille, että ei tule tehdä liian suurta eroa näiden välille, on ihan käytännöllinen. Todellisuudessahan säännönmukaisuus ja toiminta tarkastukset ovat hyvinkin tiiviissä suhteessa, suhteessa toisiinsa. Ja me ainakin yritämme omassa, omissa tarkastuksissamme ja myös raportoinnissamme tätä heijastella. Esimerkiksi meidän DAS-tarkastuksemme osoittavat, että usein virheet tai epäsäännönmukaisuudet liittyvät siihen, että varankäyttö ei päässyt tavoitteeseen tuotteeseensa Tyypillisiä virheitä ovat esimerkiksi sellaiset maksut, joissa hankinnat eivät olleet tukikelpoisia tai ei kunnioitettu julkisten hankintojen sääntöjä. Me käytämme tätä DAS-työtämme, joka siis kattaa koko talousarvion, myös löytääksemme erityisiä aloja, joiden toiminta saattaa olla vaarassa. Samoin toteutamme näitä toimintatarkastuksia, joista sitten saamme aikaan havaintoja erityiskertomuksiimme. Ja tässä juuri myös korostetaan näitä säännönmukaisuuskysymyksiä. Ja tietenkin tämä kaikki heijastuu sitten suosituksiimme ja erityiskertomuksiimme tai lausuntoihimme lainsäädäntöehdotuksista. Näin pyrimme parantamaan laillisia puitteita, jotta toimintaa saadaan tehostettua. Ja sitten vielä tuo viimeinen, ehkä kaikkein tärkein syy on ihan yleinen etu. Emme me näitä äh, DAS-tarkastuksia äh, tai toimintatarkastuksia toteuta vain siksi, että meidän täytyy. Ei, vaan siksi, että näin voimme äh, varmistaa tehokkaan tilivelvollisuuden EU-kansalaisia nähden niin, että kaikki käytetyt eurot käytetään järkevällä tavalla. Ja meidän strategisissa tavoitteissamme 2013-2017 nyt on mukana tarkoitus maksimoida se lisäarvo, jota toimille voidaan saada tällaisen julkisen tilivelvollisuuden kautta. Me todella haluamme käyttää omia mahdollisuuksiamme ja tuotteitamme tuohon tavoitteeseen pääsemiseksi. Eli me haluamme näin ollen ää, toimittaa hyvin tasapainoisen, tasapainoisia kertomuksia ja lausuntoja, jotka perustuvat tarkastuksiimme ja joissa otetaan huomioon eri sidosryhmät, erityisesti tietenkin Euroopan parlamentti ja kansalaiset, joita te edustatte. Kyllä kansalaisilla on oikeus tietää, mihin rahat on käytetty, käytettiinkö rahat niin kuin oli tarkoitus ja käytettiinkö ne viisaasti. No, tämä vaatii tietenkin äh, tehokasta hallinnointia ja myös tehokasta valvontaa Euroopan unionissa niin, että EU voi varmistaa sen, että sen äh, tilit ovat luotettavia, että varanhoitosääntöjä kunnioitetaan ja että saavutetut tulokset ovat mahdollisimman tehokkaita. Mitä sitten tulee Euroopan unionin tileihin? Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että ne ovat nyt jo vuosien ajan olleet hyvin luotettavia. Tilintarkastustuomioistuimen DAS-työ on varmasti ollut merkittävänä syynä tähän. Me olemme halunneet uuden aikaista, suoriteperusteista tarkastuspuitteistoa ja kun olemme todella sitten äh, tehneet tarkastuksia, niin äh, olemme voineet parantaa kyllä järjestelmiä. Mitä sitten äh, tulee epäsäännönmukaisuuksiin, tästä on hiukan sekava kuva. Siitä huolimatta, että parannukset ovat sisäisissä, sisäisen valvonnan parannukset ovat olleet merkittäviä, niin edelleen epäsäännönmukaisuuksia on aika paljon Muistuttaisin teitä, että vuonna 2011 tämä virhe taso arvioitiin 3,9 prosentiksi. Ja kun äh, ajatellaan näitä tuloksia, joita EU-talousarviosta on saatu, niin on aika mahdotonta saada tästä äh, kattavaa kokonaiskuvaa. Äh, arviointikertomuksen kaksi ensimmäistä versiota ainakin ovat osoittaneet, että rakennuspalikat eivät vielä ole paikoillaan, jotta meillä voisi olla tehokasta valvontaa ja kyllä varmasti toimintatarkastuksemme voivat auttaa meitä ymmärtämään, miksi. Monet ohjelmat eivät vielä, niin ei liity selkeitä tavoitteita. Ja tällä hetkellä, kun ajatellaan EUn varainhoitoa ja sen valvontaa, niin komissiohan käynnisti oman hallintouudistuksensa ottamalla käyttöön uudistuksia sisäisessä hallinnossaan ja ottamalla käyttöön tämän suoritusperusteisen tilinpitojärjestelmän. Ja sitten se kiinnitti huomionsa tällaiseen integroituun sisäiseen valvontapuitteistoon jälleen tilintarkastustuomioistuimen DAS-tarkastukset sekä myös toimintatarkastukset auttoivat kehittämään sekä myös sitten täytäntöön panomaan panemaan näitä uusia käytäntöjä. Ja meidän kokemuksemme mukaan tämä single audit-malli on toiminut hyvin. Ja viime vuosina mm, sitä on käytetty. Ja tähän astihan komission on keskittynyt ennen kaikkea valvomaan maksujen säännönmukaisuutta. Ja tarkoituksena on ollut vähentää epä säännönmukaisten maksujen määrää alle 2 prosenttiin. Sehän on se taso, jota tilintarkastustuomioistuin DAS-tarkastuksissaan käyttää. Ja niin kuin herra Mylder totesi, niin tämä on ikään kuin tällainen maaginen luku edelleen ollaan kuitenkin se yläpuolella, vaikka parannustakin on havaittu. Ja olemme myös havainneet, että vuodesta 2006 tämä arvioitu virhetaso on ollut laskusuuntainen. Vuonna 2006 se oli vielä yli 7 prosenttia ja 2011 se oli 3,9 prosenttia. Tietenkin tässä on hiukan heilahtelua, mutta se saattaa liittyä myös teknisiin syihin. En puhu siitä nyt, ehkä sitten mieluummin marraskuussa. Niin kuin tiedätte, tilintarkastustuomioistuin on varoittanut, että tietyssä vaiheessa äh, valvonnan lisäämisen marginaalinen kustannus äh, äh, tulee johtamaan virhetasojen vähentämiseen. Ja siksi me olemme rohkaiset Euroopan unionin politiikan tekijöitä arvioimaan uudelleen mm, tiettyjen ohjelmien malleja, mitä niiden rahan käyttöön tulee. Ja me katsomme, että meidän täytyisi uudelleen arvioida näitä menoja ja todella olla tavoitteellisempia EU-budjetissa. Ja mitä sitten tulee seuraavaan rahoituskehykseen, niin tilintarkastustuomioistuin on korostanut sitä, että tämä keskittyminen tuloksiin ei saa kuitenkaan sitten samalla vesittää menojen säännönmukaisuutta. Ja siksipä Vuoden 2010 alussa tilintarkastustuomioistuin antoi lausuntonsa komissiolle liittyen äh, menojen laadun parantamisen seuraavan rahoituskehyksen aikana. Tilintarkastustuomioistuimen mielestä äh, kunnollinen äh, rahan käyttö kunnioittaa sääntöjä ja saa aikaan tuloksia. Eli itse asiassa säännönmukaisuus ja toimintaperusteisuus ovat saman kolikon kaksi puolta. Ja tällä on hyvin tärkeitä vaikutuksia sisäiseen valvontaan, ulkoiseen tilintarkastukseen ja myös julkiseen katsantoon Erityisesti tätä tuloskeskeisyyttä täytyy ottaa huomioon johdon roolissa ja vastuissa. Näiden täytyy olla hyvin selkeät. Ja sitten sitten äh, tavoitteisiin tulee päästä äh, selkeästi. Samoin on äh, otettava huomioon maksuehdot varojen saannille ja sitten tietenkin tulosten arviointi ja tarkastus. Tämän kaiken on oltava hyvin selkeä ja yksinkertaista. Ja kyllähän tämä luonnollisesti olisi aika merkittävä eh, ihan mielentilan muutos eh, niin poliitikoille kuin varainhoidosta vastaavillekin. Ja Euroopan parlamentti voi tässä olla todella nyt ajavana voimana. Eivät ainoastaan ne, jotka ovat tilintarkastuksesta vastuussa, sitten viime kädessä voi saada tätä koko järjestelmää uusille raiteille. Tässä tarvitaan yhteistyötä. Ja nyt onkin juuri oikea hetki, koska meillä on uusi ohjelma, kausi ja koko joukko uusia mahdollisuuksia. Niin kuin tiedätte, on koko joukko ehdotuksia, ajatellen uusia ohjelmia, koko joukko uusia ehdotuksia juuri tämän tavoitteellisuuden suhteen niin kulttuurissa kuin kohesiopolitiikassakin esimerkiksi. Ja Euroopan parlamenttihan on tätä myös vaatinut, mutta niin kuin te jo tiedättekin, kyllä tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että koko joukko mahdollisuuksia on jo hukattu, erityisesti lainsäädännön korkeimmalla tasolla. Nimittäin Nimittäin näitä tavoitteita tulisi selventää entisestään, tulisi yksinkertaistaa ohjelmia ja tulisi todella myös yhdistää maksut tuloksiin sekä vahvistaa arviointia ja sitten myös saada sisäisen valvonnan järjestelmät enemmän tulo- tai tuloksellisemmiksi. Joka tapauksessa meillä on edelleen monia mahdollisuuksia saada aikaan myönteinen muutos, erityisesti sitten kun näitä ohjelmia aletaan täytäntöönpanna. Ja sitten eh, uuden rahoituskehyksen puitteissa Euroopan unionin eh, rahoitus tulee edelleen olemaan tukiperusteista. Ja tilintarkastustuomioistuimen eh, mielestä EU menot tulisi perustaa paremminkin, tai tukikelpoisuuskriteerit tulisi linkittää läheisemmin tuloksiin. Täällähän herras Kaakkis puhui satamista, joihin ei tule laivoja. Ja tällaiset ongelmat tulisi hoitaa. Ja näin ei täytyisi tehdä eroa säännönmukaisuuden ja toimintaperusteisuuden välillä. Niinpä hyvät naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että varainhoito sekä toimintatarkastukset ja säännönmukaisuustarkastukset ovat kaikki välttämättömiä välineitä. Ne nimittäin auttavat poliittisia vastuutahoja vaatimaan tilivelvollisuutta EU-rahoista. Ja näin ollen meidän täytyy toteuttaa tarkastuksia ja antaa lausuntoja, jotka auttavat Euroopan parlamenttia sen työssä. Me toivomme, että parlamentti osaltaan hyödyntää mahdollisimman laajalti sitten tilintarkastustuomioistuimen tuotteita. Meillä on merkittäviä tilintarkastus- ja tilivelvollisuushaasteita edessämme muun muassa ajatellen uusien rahoitusvälineiden käyttöönottoa. Ja me haluamme todella antaa tukemme tälle Euroopan parlamentille. Me annamme teille, kerromme teille kannoistamme ja annamme lausuntoja eh, niin eh, varainhoidon kuin eh, tarkastusten kuin tilivelvollisuudenkin puitteissa. Emme me kuitenkaan auditoi tyhjiössä. Se, mitä me teemme tulevaisuudessa, riippuu luonnollisesti siitä, miten tämä sisäisen tarkastuksen puitteisto kehittyy. Ja tässä ehkä nyt voitaisiin puhua tällaisesta eh, pyramidista eh, siitä, että meidän täytyy lähestyä asioita alhaalta ylöspäin, rakentaa tämä mallimme mahdollisimman vakaalle pohjalle. Jos komissio voisi antaa kylliksi tietoa ja oikeaa tietoa esimerkiksi virhemääristä, niin niiden komission luvuista voisi tulla hyvin merkittävä panos tilintarkastustuomioistuimen tasseihin. Samoin toimintatavoitteiden täytyy olla ensin johdon käytössä ennen kuin niitä voidaan käyttää tilintarkastuskriteereinä. Ja me toivomme, että komission arviointikertomus artiklan 318 mukaisesti voisi olla lähtökohtana näille toimintatarkastuksille. Ja myös tätä arviointikertomusta voitaisiin näin arvioida. Me katsomme, että on myös hyvin tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin tekee kansallisten viranomaisten kanssa yhteistyötä tällä hetkellä. Me tutkimme näitä mahdollisuuksia hyvin aktiivisesti kansallisten kumppaniemme kanssa. Meillähän on tällainen kontaktiryhmä, johon kuuluvat jäsenvaltioiden korkeimmat tilintarkastusviranomaiset. Ja öö, me tunnustamme ja tunnistamme todella sen, että kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Toki yhteinen valvontamekanismi sekä Euroopan mm, talouspoliittinen ohjausjakso ovat esimerkkejä siitä, eh, milloin yhteistyötä tarvitaan kansallisten viranomaisten, tilintarkastusviranomaisten välillä niin, että kansalaiset ja parlamentit saavat tietoa tästä toimintaperusteisuudesta. Suotaan anteeksi, että puhuin hiukan pitkään, mutta on äärimmäisen tärkeää nyt vahvistaa meidän kansalaistemme luottamusta sekä demokraattista oikeutustamme. Ja tilintarkastustuomioistuin käyttää omaa tarkastustyötään parhaalla tavallaan auttaakseen parlamenttia ja muita EU-toimielimiä pääsemään yhteisiin tavoitteisiin. Me, tuo, me neuvomme teitä ja annamme teille lausuntoja milloin vain niitä meiltä tarvitsette. Kiitos. President, it was... Kiitoksia presidentti. Tässä oli tilintarkastustuomioistuimen näkemys. Ja kiinnitin huomiota siihen, mitä sanoitte. Eli toimintaperusteisuus, eli toiminta ja säännönmukaisuus. Eli säännönmukaisuus on prioriteetti, mutta sitten seuraavan puheenvuoron saa komission jäsen Shevetaili. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. puheenjohtaja. Herra Kalleera, kunnian arvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minua pyydettiin puhumaan vaikuttuusindikaattorit ja tulosten vaikutuksesta käytöstä komission näkökulmasta. Kuten edelliset puhujat painottivat, toimintatarkastus on ollut lisähuomiota tilintarkastustuomioistuimelta. Ja herra Kalderas myös vahvisti tämän tiedon. Komissio pitää tätä tervetulleena, koska nämä audit, tämä auditointi on arvokasta tulosta ohjelmien suorituskyvystä ja muita parannusehdotuksia. Arvosta siis kovasti sitä, että aiheesta puhutaan tänään. tarkastuksen syyt ovat ilmeisiä. Ää, oikeudelliset kehikot alkavat olla yhä enemmän tuloshakuisia. Ja odotetut tulokset rahoitusohjelmista välineistä, niin niiden pitäisi olla tunnistettavia ja niiden pitäisi viitata politiikkatavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelmien pitäisi myös tuoda mitattavia vaikutuksia. Ne pitäisi suunnitella niin, että, että vaikutuksia aikaa jo mitataan. Komission ehdotus seuraavaksi kaudeksi sisältävät selkeitä esimerkkejä tällaista tulossuuntautuneisuudesta. talouskriisi vaatii kaikkia meitä maan lähestymistavan, jossa otetaan julkisen sektorin ta- tasapainottaminen hommeen, Näissä vaikeissa taloudellisissa oloissa monivuotinen kehys 2014-2080 luo vakaat näkymät, jotta voidaan rahoittaa kasvuun ja teollisuuteen liittyviä investointeja. Mutta menestyksekkäiden rahoitusohjelmien onnistuminen liittyy oikeastaan prioriteetteista. Komissio on tehnyt konkreettisia ehdotuksia ja antanut suuntaviivoja varmistaakseen, että käyttöön laatu paranee. Ota kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin ohjelmien sovellusala ja tavoitteet yhdenmukaistetaan läheisesti Eurooppa 2020 strategian mukaisesti työllisyyden ja kasvun ja työpaikkojen luomiseksi – mutta mainitsemme täytyy myöskin varan käytön prioriteetit yhdenmukaistaa poliittisten tavoitteiden kanssa. Maatalouden vihertäminen on toinen esimerkki. keskittymät rakennerahastossa toinen. Rakennerahoituksen pitäisi liittyä makrotaloudelliseen politiikkaan ja sen prioriteetteihin. Se pitäisi olla niin, että arvokasta pääomaa käytetään tarttumaan niihin puutteisiin, joita maasuosituksissa on todettu komission suunnalta ja mitkä neuvosto on hyväksynyt. Komissio on suunnitellut ehdotuksensa MFFn puitteissa, että saadaan voimakkaampi tuloksellisuuskehys. Sen siis tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen panostetaan entistä enemmän. Tässä uudessa kehikossa on kolme tärkeää tekijää. Ensinnäkin joukko päätavoitteita – ja sen mukaiset kytkökset EU 2020 tavoitteisiin. Pääseksi ensin on indikaattoreita, jotka keskittyvät EUn lisäarvoon, tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja yleisvaikutuksiin talouteen ja yhteiskuntaan. Uudessa sortuskehikossa on myöskin tämmöistä järjestelyitä seuranta ja varten, jotta riittävä data saadaan luotua. Tämä mahdollistaa ajankohtaisen tulosraportoinnin ja helpottaa myös auditoijia tunnistamaan auditointikriteereitä, joita vastaan ohjelmien tuloksia voidaan mitata. Ajatellaan rakenne- investointirahastoja 2014-2020 kaudella. Mitä voimme todeta? Ensinnäkin rahankäyttöohjelmien ja politiikkaprioriteettien kanssa on yhdenmukaisuutta rakennerahastojen jota pitäisi käyttää tukemaan niin älykästä kestävää mukaanottavaa kasvua ajatellen. yhteinen strateginen kehikko, jossa viisi rakennerahastoa on luotu helpottamaan ohjelmointia ja takaamaan tavoitteiden johdonmukaisuus. Kolmeksi kattava suorituskehikko on luotu, jossa jokainen prioriteetti, indikaattori ja tavoite ilmaistaan kvantitatiivisesti ja laadullisesti. Tähän kuuluu taloudellisia indikaattoreita, jotka riittyvät kohdennettuihin menoihin, tuotosmittareita ja tulosmittareita. Lopuksi seuranta- ja arviointimekanismi, joka perustuu näihin tavoitteisiin ja indikaattoreihin, on perustettu, missä on yksityiskohtaisia etukäteisarviointia kullekin ohjelmalle, ohjelmakauden aikaista arviointia ja jälkikäteistä arviointia. Samanlaista lähestymistä on, on toteutettu yhteisö- maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Nyt puhuisin tästä kehitys, äh, suorituskehityksen toista puu, puolesta raportoinnista. Artikla 318 arviointikertomus on luotu Lissabonin sopimuksella. 2010 lähtien komissio on vuosittain tuottanut yksityiskohtaisia suorituskykyarvioita lähes yhteistyössä budjettivalintavaliokunnan ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Komissio jatkuvasti työskentelee parantaakseen tätä kertomusta. Tämä uusi suorituskehikko luo työkalut, joilla paremmin täyttää tämä informaatiotavoite, joka vastuvapauden myöntävä elin vaatii. Tämä suoritusraportointi on osa toimintaohjelmaa ja osa vuoden 2012 arviointiraporttia. Siinä pyritään, että ennakoidaan sitä, että tämä informaatio komission strategisesta suunnittelu- ja ohjelmointisyklistä on paremmin integroitu arviointikertomukseen. Nyky- nyt tilanteen mukaisesti indikaattoreita, virstanpylväitä ja tavoitteita astaan rahoitusohjelmiin osana komission johtamissuunnitelmia, ja niitä raportoidaan sitten vuotuisten toimintakertomusten yhteydessä. Ja viimeinen askel tässä on kokonaissuoritu tuloksellisuus osana arviointireporttia. Täällä pidetään huolta, että suoritusta koskeva kokonaisdata kaikissa ohjelmissa esitetään johdonmukaisesti ja kattavasti. Mutta tulevaisuudessa on myös muita par- parannuksia suunnitelmassa. Tulevissa arviointikertomuksissa tulee esimerkiksi olemaan ko- kattava kehikko äh, seuraavan rahoituskeskuksen aikana seurata, arvioida ja raportoida kuuluva äh, ohjelmien yleistavoitteet, pääindikaattorit ja seurantajärjestelmät, ja arvioiden sisältö. Ja osana älykkäästä säätelyä komissio tulee julkaisemaan uusia arviointisuuntaviivoja, jotta komission arviointipolitiikka natsaa paremmin uuden suorituskehikon kanssa. Hyvät naiset herrat, kuten näette, komissio on jo laatinut täsmällisiä aloitteita paremmin mitatakseen suorituskykyä ja ohjelmien tuloksellisuutta. Indikaattoreita on määritelty nykyohjelmille ja tulee määrittelemään tuleville ohjelmille vastaisella rahoituskaudella. Olemme valmiita täytäntöön panemaan tätä uutta suoritus- ja tulossuuntaan lähestymistapaa toiminnassa. No. Kiitoksia komission jäsen. Sitten huomioita ja kysymyksiä kollegoilta. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Piper, joka pyysi ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuimen presidentin sekä komission jäsenen puheenvuorot olivat oikein vaikuttavia, myös tulevaisuuteen suuntaavia. Tahtoa on nyt selvästi saada aikaan parannusta läpinäkyvyyden, valvonnan sekä Euroopan rahankäytön tehokkuuden parantamiseksi. En tässä nyt mene ehkä niinkään niihin asioihin, joista olen samaa mieltä, vaan keskityn puheenvuorossani kysymykseen, jonka näen vaarallisena Euroopan unionille, jos todella toimimme niin kuin komission jäsen Shemeta juuri esitti. Jäsenvaltio ei uskaltaisi valvoa budjettirahoja siltä kannalta, että onko työttömyys vähentynyt, onko joissain yrityksissä saatu aikaan innovaatioita ja jopa et uskaltaisi sitten vielä laskemaan nämä, mittamaan nämä. Tällä rahalla näin monta työpaikkaa näiden indikaattorien pohjalta laskettuna Saksassa tai Ranskassa tämä johtaisi katastrofiin. Koska tällaisia poliittisia lupauksia emme koskaan saisi toteutettua jäsenvaltioissa. En minä sano, etteikö tällainen lähestymistapa toimien mittaamiseksi tai indikaattorien kehittämiseksi olisi ihan hyvä lähestymistapa, mutta keskittykäämme tässä asioihin, jotka todella kuuluvat EUn toimivaltaan, asioihin, jotka luovat eurooppalaista lisäarvoa. Esimerkkinä, jonka tekin mainitsitte, vaikkapa infrastruktuurit tai innovatiivio, innovat, innovaatioiden määrä yrityksissä ja niin edelleen. Ja se, mitä komission jäsen Shemeta, mm, mitä Andor esimerkiksi on kehittänyt. Tässä nyt muutama asia, jotka tulivat mieleeni. Vaikkapa asunnottomien, kodittomien määrä. Jos se on vähentynyt, niin sittenhän eurooppalaisella rahalla on saatu paljon aikaa. Taikka sitten alle kolme vuotiaiden määrä päivähoidossa. Tätäkin indikaattoria Andor on ehdottanut. Mitä useampi alle kolmivuotias on päivähoidossa, sitä paremmin EU-rahaa on käytetty. Eli näin tältä pohjalta Euroopan menestystä voidaan mitata. Tai sellaisten lasten määrä, joilla on korkeampi koulutus. Jos Saksassa vaikkapa nuori on päässyt ylioppilaaksi, sitten hän on menestynyt. Eli mitä enemmän ylioppilaita, sitä parempi menestys. No ei voi olla totta. Erityisesti Etelä-Euroopassa ongelmia on juuri siellä keskitason opinnoissa eikä korkean. Sanon tämän nyt siksi, että nämä asiat, tässä puututaan jopa kulttuuri tarjontaan indikaattorina mitä useampia teatterikäyntejä, sitä paremmin on rahaa käytetty. Minä kyllä nyt sanoisin, että jos me tällaisten indikaattorien kautta mittaamme Euroopan menestystä, niin muistuttaisin, että 98,9 prosenttisesti nämä asiat kuuluvat subsidiariteettiperiaatteen alaisuuteen. Eli jäsenvaltioiden toimivaltaan. Nämä asiat äh, olisi toteutettu ilman eurooppalaista rahaakin. Siksipä pelkään, että erityisesti sosiaalialalla ja komission vastuuvapausmietinnössäni tulen tähän asiaan puuttumaan. Niin tästä tulee sellaista suunnitelmataloutta, jossa kuvittelemme, että eurooppalaisella, eurooppalaisen rahan kautta voimme ää, äh, antaa määräyksiä ja sitten mitata tosiaan viiden vuoden kuluttua, että montako lasta saatiin päiväkoti eurooppalaisella rahalla. Hyvät naiset ja herrat, jos me kuvittelemme näin voimamme mitata menestystämme, niin metsää menee ja näyttävästi. Sillä nämä pari miljardia euroa, mitä meillä Euroopassa on käytettävissä, ei pystytä, niitä ei pystytä kyllä niin tehokkaasti käyttämään kuin toivoisimme. Ja kollegat äh, Kadeira ja ähm, Shemeta, ottakaa tämä huomioon tässä, kun nyt ajatellaan vaikkapa infrastruktuurihankkeita, indikaattorit ihan okei, mutta kun puhutte näistä sosiaaliindikaattoreista äh, ja että niiden pohjalta sitten äh, mitattaisiin eurooppalaisen rahankäytön onnistumista, niin tämä on mielestäni aivan väärä lähestymistapa. Thank you very much. If you don't mind. Kiitoksia. Ehkä kysymykset päättyvät sitten tähän ja nyt kuulemme vastauksia. Ja seuraavaksi Balchitis. One more speaker, Niin siis yksi puhuja vielä Skilakakis. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä selkeistä ehdotuksista. Kun kuulimme muiden maiden kokemuksista, niin se tuo vastausta kysymykseen, miten voitaisiin kunnolla ja tehokkaasti käyttää julkisia varoja. Ihan aluksi kuulimme virkkeen, vanhan virkkeen, että EU-kansalaisten on tiedettävä, miten ja milloin ja kuinka tehokkaasti heidän verovarojaan käytetään. Mutta toisaalta ollaan huolissa siitä, että jos indikaattoreita on liikaa, niin meistä saattaa kehittyä jonkinlainen suunnitelmatalous. Meidän täytyy valita kahden huonon asian välillä, eli haluamme tietää, miten veronmaksajien varoja käytetään muissa jäsenvaltioissa – vai haluammeko, että meillä on hyviä, hienoja iskulauseita, joissa sanotaan, että me hoidamme kaikki ongelmat EU-varoin, mutta koska elämä on hankalaa, niin emme voi taata, että ne varat käytetään tehokkaasti. Kokemukseni ja ymmärrykseni mukaan EUssa ei tällaisia varoja ole, jolla voitaisiin hoitaa kaikki jäsenvaltioiden ongelmat. Esimerkiksi Liettuassa – kaksi kansallista budjettia käytetään ja jos tulevaisuudessa halutaan päästä tavoitteisiin, niin meillä pitäisi olla vähemmän tavoitteita. Ja toiseksi en oikein osaa kuvitella, miten voidaan valvoa varojen käyttöä, jos meillä ei ole selkeitä indikaattoreita, selkeitä tavoitteita. ja mittauskeinoja. Olemme kuulleet energiatehokkuudesta ja tilintarkastustuomioistuin on tehnyt sillä saralla hyvin paljon työtä. Tietysti jäsenvaltiot käyttävät hyvin paljon varoja. Jotkut investoinnit ovat olleet tehokkaita. Ja No, jossain jäsenvaltioista, jossain jäsenvaltioista tietoja ei ole toimitettu. Ja komissio kertoi hienoista näkymistä, että voitaisiin mitata kaikkea, mutta en oikein jaksa uskoa siihen. Olen valmis tekemään ehdotuksen, koska komissio on valmis uudistuksiin ja tekee ehdotuksia näiden tavoitteiden osalta eri aloilla, oliko se sitten sosiaalialasta, energiasta tai liikenteestä. Tilintarkastustuomioistuin yhteistyössä kansallisten tilintarkastusvirastojen kanssa – tarkistaa, voidaanko näiden tavoitteiden avulla mitata tehokkuutta, kun kyse on näiden varojen käytöstä. Eli komission pitäisi nyt kertoa näistä tavoitteista ja tilitarkastustuomioistuimen ennen kuin me hyväksymme rahoitusnäkymät, pitäisi arvioida niitä tavoitteita. Ja sitten tulevaisuudessa ei olisi ongelmia, kun tuntikausia keskustellaan täytäntöönpano-ongelmista. Ja sitten todetaan, että jäsenvaltioista ei ole saatu tietoja, eikä meitä voida pitää vastuullisina siitä, onko varat käytetty tehokkaasti vai ei. Tämä on käytännössä monologia, mutta tein nyt tämän ehdotuksen, Eli meidän täytyy miettiä, millä tavalla näitä asioita voidaan oikealla tavalla arvioida. Kiitoksia sitten Skilakakis. Esittely, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä sekä komission jäsentä heidän esityksistään. Minulla on kysymys ja huomio. Kysymykseni on seuraava. Ja esitän sen tilintarkastustuomioistuimen presidentille. Eli nämä korkean riskin alat. Yhdysvalloissahan on siis eh, strategia näiden korkean riskin alueiden löytämiseksi, havaitsemiseksi, alojen, jotka vaativat toimia. Kyse voisi olla komission, muiden virastojen tai sitten eh, tilintarkastustuomioistuimen toiminnan tarpeesta. Eli tämä käytäntö korkean riskin alojen löytämiseksi, voitaisiinko sitä teidän mielestänne soveltaa myös täällä meillä? Tämä, se voisi antaa merkittävää lisäarvoa mielestäni asioiden käsittelylle. Huomioni liittyy siihen, miten asioiden mittaaminen voi kyllä päättyä katastrofiin. Tietenkin, jos me asetamme tavoitteita, joita emme voi saavuttaa, niin silloin tietenkin tämä mittaustulos olisi katastrofi, mutta meillähän on näitä katastrofeja nyt jo. Vaikkapa työttömyysluvut Euroopassa ovat katastrofaalisia tässä ja nyt ja joissain maissa ne ovat kyllä vielä oikein, oikein täydellinen katastrofi. Ja se, että me vaan äh, hautaamme päämme hiekkaan ja sanomme, että kuuluu kansalliseen toimivaltaan, emme voi puuttua. Emme voi puuttua kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Niin mielestäni tämä ei kyllä ole oikea tapa edetä. Kansallinen itsemääräämisoikeus ei kyllä paranna Euroopan kilpailukykyä kenenkään osalta – ja meillä on jo nyt aika paljon, erityisesti finanssipoliittisessa ympäristössä, siirtymää pois kansallisen itsemääräämisoikeuden alalta, niin miten ihmeessä me voimme käsitellä tätä asiaa, kun tosiaan finanssipoliittisella alalla toimivalta on viety jo kansallisilta valtioilta, mutta sitten näitä yhteisiä rahoja ei kuitenkaan käytetä tehokkaasti. Eli näinhän tätä unionia voitaisiin tehostaa. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa tätä liittovaltion rahaa, se on ihan eri tasolla kuin Euroopassa. Ja nyt sanomme, että me haluamme mitata mitään. Minä en kyllä ymmärrä tätä. Tämä tulee olemaan merkittävä ongelma tulevaisuuden kilpailukyvyllemme. Jos emme edes uskalla mitata, niin miten ihmeessä voimme olla kilpailukykyisiä? Ainut Niin, kuka vielä muistaa, että halusimme olla maailman kilpailukykyisin tietoa pohjainen talous? Sitä on vähän yli kymmenen vuotta aikaa, mutta e- eihän meillä ollut mitään mitään mittatikkuja tämän mittaamiselle ja mihinkäs tämä sitten päätyi. No ei taatusti olla kilpailukykyisin tietopohjainen talous maailmassa. Kiitos. Thank you very much for this comments. Kiitoksia. Jean-Pierre Audi. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia paneelin jäsenille, komission jäsenelle, tilintarkastustuomioistuimen presidentille. Kiitos, että tulitte puhumaan kanssamme. Parlamentin jäsenä nyt hiukan ennen vaaleja olen huolissani ja mietin, kun mietitään kaikkia edustajia, hallituksia, paikallishallintoja, julkista hallintoa, onko nyt riittävästi mietitty tehokkuutta ja vaikuttavuutta, kun ajatellaan kaikkia julkisia menoja? Nyt puhutaan EU-sta. Tilintarkastus, kansalliset tarkastustuomioistuimet käsittelevät kansallisia budjetteja, mutta no, riippuen jäsenvaltiosta ja alueesta on hiukan sellainen vaikutelma, että kun ajatellaan näitä kolmea osiota julkisista ainoista, eli kansalliset kulut, EU-kulut ja alueelliset kulut, niin ei ole niistä mitään kokonaiskäsitystä. Ja pelkään pahoin, että kansalaisesta hiukan tuntuu, että varoja haaskataan, että on valvomattomia menoja, päällekkäisiä menoja. Ja minulla on yksi vanha ehdotus, johon kukaan ei tartu, mutta eikö voitaisi, nyt kun julkisia varoja on hyvin vähän, eikö voitaisi tehdä auditointi talouksissa ja miettiä, millaisia säästöjä voidaan tehdä – yhdistämällä näitä asioita. Siis en nyt puhu siitä, että jäsenvaltioiden suverenisuuteen puututtaisiin. Se nyt tällä hetkellä ei ole mahdollinen. Mutta esimerkiksi itse olin esittelijänä seitsemännen puiteohjelman osalta. Ja siellä sanottiin, että on tutkimusohjelmia, jotka ovat saaneet 15 kertaa enemmän EUlta kuin jäsenvaltiota, eikä siinä ollut mitään valvontaa. Ja meillä on satoja rakennuksia ympäri planeettaa, joissa on EUn valtuuskuntia, ulkosuhdehallintoa, suurlähettiläitä, joilla ei ole edes samaa kopiokonetta. Ja sitten puolustuksesta puhutaan joulukuussa, ja toivottavasti valtionpäämiehet puhuvat myöskin tästä asiasta. Puolustusbudjetti on osa kansallista budjettia, ja jos ei olla varuillamme, niin pian armeijamme eivät enää pysty puolustamaan Eurooppaa. Eli eikö nyt pitäisi vähän yhdistää näitä varoja. Kehitysyhteistyövarat, jäsenvaltiot käyvät eri alueilla, eri valtioissa ympäri maailmaa. EUlla on oma kehitysyhteistyöbudjettinsa, mutta ne ovat täysin erillään. Eli eikö nyt olisi oikea hetki järjestää auditointi ja yhdistää näitä, siis toistan vielä, koskematta valtioiden suverensuuteen ja että valvottaisiin julkisia menoja tehokkaasti ja otettaisiin mukaan nämä kolme tasoa, EU, jäsenvaltio, alueet ja myöskin nämä komissio, hallitus ja paikalliset hallinnot. Sen pitäisi olla riippumaton auditointi, eli Euroopan tilintarkastustuomioistuin voisi yhteistyössä kansallisten tilintarkastustuomioistuinten kanssa laatia raportin, joka sitten esiteltäisiin kaikilla EUn työkielillä – ja siitä käytäisiin poliittista keskustelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Ja sitten tarkasteltaisiin ja vastattaisiin kysymyksiin, onko meillä tehokasta vaikuttavaa toimintaa hankkeiden tasolla ja kaikkien julkisten menojen osalta, ei pelkästään eurooppalaisissa hankkeissa, ei pelkästään Limusäänin alueella, ei pelkästään Itävallan hallituksessa, vaan kun katsotaan kaikkia julkisia menoja, Mielestäni nyt, kun julkisia varoja on niukasti käytössä, niin jos me todellakin uskomme, että meillä on yhteinen kohtalo, niin meidän pitäisi pystyä tekemään hiukan enemmän yhteistyötä. No, tämä ehkä niin hiukan asian vierestä, koska kysehän oli nyt tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta eurooppalaisten hankkeiden osalta, mutta minun oli pakko nyt saada tämä sanoa, koska täällä nyt on merkittäviä henkilöitä paikalla. Eli halusin kertoa teille omista tuntemuksistani kansalaisten edustajana nyt hiukan ennen vaaleja. Thank you very much. Kiitoksia, Odi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli meillä on vielä runsas puoli tuntia aikaa. Eli presidentti Caldeira ja komission sen Shemeta. Eli kumpi haluaa ensin vastata näihin kysymyksiin tai vastata näihin huomioihin, joita Odi ja muut esittivät. Caldeira, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kysymyksistä ja huomioista joita täällä keskustelun pohjalta esitettiin. Herra Piper, teidän huomionne varmaankin oli ennen kaikkea osoitettu muistutukseksi subsidiariteettiperiaatteesta Euroopan unionissa. Ja kun EU sopii budjetistaan, varainhoidostaan, politiikoistaan ja siitä, mitä hankkeita EU-rahoituksella tuetaan, niin eh, tämän eurooppalaisen lisäarvon periaatteen tulisi toimia ohjenuorana. Tietenkään tilintarkastajien tehtävä ei ole eh, asettaa painopistealueita tai eh, välineitä päästä tavoitteeseen. Me emme myöskään voi tarjota indikaattoreita. Me voimme toki tarjota kantojamme liittyen saavutettuihin tai saavutuksiin tavoitteisiin nähden, eli siis eurooppalaisen rahan tehokas käyttö. Perustuen siihen, mitä neuvosto ja parlamentti ovat sopineet, mitä eurooppalaisia arvoja halutaan ajaa ja mitä välineitä on käytössä ja minkälainen rahoitus näillä. Herra Valtsiittis, niin jos Euroopan unioni rahoittaa jotain, niin tarvitaan jonkinnäköinen Euroopan laajuinen kattava kuva tilanteesta. Tietenkin joillain aloilla No jos katsotaan vaikkapa rakennepolitiikkaa, kohesiopolitiikkaa, niin avainasemassa on juuri yhteisrahoitus. On siis kansallinen budjetti, mutta on myös EU-budjetti. Ja tässä on kyse eh, yhteisistä sovituista tavoitteista monimuotoisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja varmaankin se, mitä tässä komissio ehdottaa, voi olla väline, koska nämä toimintaindikaattorit, niin ne ovat väline, jonka ensikäde, jota ensikädessä tulisi käyttää silloin, kun hallinnoidaan näitä ohjelmia. Ja sitten tietenkin tilintarkastajat voivat tuoda oman lisäarvonsa tässä ketjussa todeten, että jotain on ehkä jäänyt puuttumaan tai että jotain ei ole katettu vaikkapa indikaattoreilla, eli että on syntynyt vaikka jonkinnäköinen aukko jonnekin. Eli jos me katsomme eh, näitä indikaattoreita välineenä, joita voidaan käyttää eh, paremman rahankäytön puolesta Euroopan unionissa, niin että eh, tuen vastaanottajat, edunsaajat voivat saada tästä mahdollisimman paljon hyötyä, tietenkin ottaen samalla huomioon EU-politiikat ja hyvä hallinnointi jäsenvaltioissa, subsidiariteettin puitteissa tietenkin myös. Sitten eurooppalainen 2020-strategia lisää tähän tietenkin vielä tiettyjä, tiettyä monimutkaisuutta, tiettyjä eurooppalaisia tavoitteita, hiukan rahoitusta Euroopasta, mutta sitten äh, jäsenvaltioissa kansallisia itserahoitettuja ohjelmia ja näihin liittyviä indikaattoreita. Ymmärrän siis huolinaiheenne, herra Piper. En tässä nyt puhu siitä, ovatko nämä parhaita politiikan äh, tavoitteita vai eivät, mutta ehkä nyt kuitenkin tässä yrittäisin pitää nämä asiat omissa yhteyksissään. Mitä me tilintarkastustuomioistuimessa voimme tehdä auttaaksemme teitä? No me voimme juuri äh, katsoa näitä tavoitteita, onko niitä monitoroitu ja ovatko hallinnon tahot ottaneet huomioon ehdotukset, äh, parannusehdotukset vaikkapa tavoitteisiin pääsemisen suhteen. Eli tämä voisi olla yksi tapa toimia. Skylakakkis äh, esitti hyvin monimutkaisen kysymyksen. Tekeekö tilintarkastustuomioistuin yhtään mitään? No, Vuonna 2010 esitimme e, asiakirjan, esittelimme asiakirjan, jota kutsuimme irlantilaiseksi asiakirjaksi. Ehkäpä sitä ei kukaan huomannutkaan, olimme niin näkymättömiä, mutta pyrimme kiinnittämään neuvoston, parlamentin ja komission huomioon näihin hyvin yksinkertaisiin kysymyksiin joita ei kuitenkaan vielä ole otettu huomioon uudessa rahoituskehyksessä, että yksinkertaistetaan ohjelmia. Älkäämme tehkö elämästä sen monimutkaisempaa kuin se on. Se on hyvin korkea riski, merkittävä vaara. Ja lainsäätäjät voivat tässä nyt olla ensimmäinen toimija. He tekevät lakeja, Olkaa varovaisia, kun so- päätätte laista. Älkää monimutkaistako asiaa. Mm. Eli tämä korkea riskisyys syntyy usein juuri monimutkaisuudesta, kun on tässä eri tahoja mukana. On kansainvälinen taho ja jäsenvaltiot ja jäsenvaltioiden välisyys ja alueellisuus ja paikallisuus ja niin edelleen. Eli täytyy tietää, kuka tekee mitä, kuka on vastuussa mistäkin. Jos ei ole selkeitä tavoitteita, jotka kaikkien on helppo ymmärtää, niin vaikeahan sitten on päästä tavoitteeseen. Silloin on korkea riski tässä. En minä tästä korkean riskin asiakirjasta, jossa tätä korkean riskin kysymystä käsittelimme, Ja todella me olemme pyrkineet käyttämään tilaisuutta hyväksemme esimerkiksi 2009, kun Euroopan parlamentilla oli ollut vaalinsa ja, ja valittiin uusi parlamentti ja sitten uusi komissio 2010 alusta, niin pidimme tuota tuolloin oikeana hetkenä puuttua näihin korkean riskin. Ja nyt meillä on tämä niin kutsuttu äh, maisema arvio, landscape review tällä hetkellä. Eli tässä pyrimme nyt, kun siirrytään uuteen ohjelmakauteen 2014-2020 ja sitten on vielä ensi vuonna Euroopan parlamentin vaalitkin, eli ensi vuonna virkaan astuu uusi parlamentti ja uusi komissio myöhemmin syksyllä, niin tämä voisi olla ehkä hyvä tilaisuus, oikea hetki muistuttaa eri tahoja näistä riskeistä, joita varainhoitoon voi liittyä. Ja näin varmaankin vastaamme myös teidän huolenaiheeseenne. Ja jos tässä talossa kiinnostusta on, niin voimme tosiaan esitellä tätä syvällisemminkin. Anteeksi, että puhun nyt näin pitkään, mutta tässä lopuksi voisin ehkä vielä puhua siitä, mihin herra Odi viittasi. Mehän olemme tästä keskustelleet aiemminkin. Todella tällainen relevantti tutkimus. Tänäänkin täällä on puhuttu tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta tässä valiokunnassa ja työmme viimeisimmät tulokset esitellettiin teille erityiskertomuksen kautta. Me katsomme, että kansalliset tilintarkastusviranomaiset voivat olla merkittävässä roolissa paitsi tässä myös muilla, tällä myös muilla aloilla. Eli sitten ohjausjakso, eurooppalainen ohjausjakso. Mm, jos väitän taloudellista koordinaatiota ja sitä, että jäsenvaltiot ottavat komission suositukset huomioon, komission pitäisi tätä valvoa. Me emme tätä voi tehdä, se täytyy tapahtua kansallisten viranomaisten kautta. Suottehan anteeksi puheenjohtaja, että puhuin näin pitkään. Toivottavasti riittää nyt vielä aikaa seuraavallekin. Kiitoksia. Kun teitä kuuntelee, se on älyllinen ilo. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Shemet, alkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Two questions raised uh, during the discussion. Uh, first of all, I think that uh, uh, three honorable... Ensinnäkin Piperskilla, Kaakis ja Balchitis, kolme kunnian arvoista jäsentä, ottivat saman kysymyksen esille uh, suoritusindikaattoreista. Enkä näe tulla se indikaattorien suhteen ristiriitaa. Päinvastoin kun monissa muissa lainsäädäntöä, monilla muilla lainsäädäntöalueilla EU perustaa ohjelmatensa lainsäädäntöä. Nyt että monista lainsäädännön paloista, kohesiopolitiikasta tai maatalouspolitiikasta, josta saitte kompromissin aikaan neuvoston kanssa. Lainsäädäntö perustuu oikeudellisiin välineisiin. Ja edellisellä kaudella äh, verrattuna edelliseen rahoituskauteen seuraava rahoituskausi sisältää paljon virtaviivaisemmat ohjelman tavoitteet. Tavoitteet, jotka molemmat tavalla käyttäjät hyväksyvät, ja niissä on avaintavoitteita. Ja lainsäädäntövallan käyttäjien on neuvoteltava, ovatko ne samaa mieltä indikaattoreiden suhteen, mitä komissio ehdottaa. Myöhemmin on auditoi ja arvioi. Saavutetaanko nuo tavoitteet? Samanaikaisesti tarvitsemme väliaikaisia benchmarkkeja. Ettekä niin, että kauden lopulla yhtäkkiä huomaamme, että avain tulosvaikutusindikaattorit eivät ole saavutettavissa – jälkeen pitäisi tehdä jotain, mutta suurissa rahasta ei ole käytetty. Tilanne ei ole parannettavissa. Joten tarvitsemme järjestelmän, joka auttaa meitä saavuttamaan lainsäätäjän hyväksymät tavoitteet. Olen samaa mieltä herra Piperin kanssa, että me saa olla liian tunkeilevia indikaattoreiden kanssa. Estäkseen totesi, että me haluaisimme vähentää indikaattoreiden määrää. strategisessa suunnittelussa. Haluamme virtaviivastaa niitä tuloksiin, jotta ennakoimme avain tulos tavoitteissa. Mainitsitte sosiaalipolitiikan. Tätäkään täytyy muistaa, että meillä on sosiaalirahasto. Ja täytyy käyttää varoja tavoitteiden mukaan, jotka lainsäädäntöä hyväksyy. Ja mitä spesifeihin indikaattoreihin tulee, Meidän on hyväksyttävä indikaattoreita, jotka ovat tilanteen suhteen asianmukaisia. Ja että EU-rahoilla kaikkia sosiaalisia ongelmia voi ratkaista. Totta, että EU-rahat ovat rajoitetut. Ja se valtiot käyttävät paljon enemmän rahaa sosiaaliohjelmiin. Sikäli olen samaa mieltä, että indikaattorin täytyy olla relevantteja ajatellen niitä rahamääriä, joita aiemmin käyttää. sosiaalialueella EU-rahat voivat helpottaa toimia jäsenvaltiossa. koska hajovarat ovat rajoitetut. Tämä oli varmaan vastaus valtsittiksellekin. Pyrimme kytkemään kaikki strategisen suunnittelun tässä komissiossa. Ja että lainsäädäntötasolla voitossa paketeissa indikaattorit saadaan laadittua. Että meillä on vuotuisia indikaattoreita. Ja vuotuisessa toimintakertomuksessa voimme sitten arvioida lukuja. Ja tulostaulukoissa ja arviointikertomukset perustuvat tähän indikaattoriketjuun. seuraavalla ohjelmointikannalla arviointikertomukset ovat laulutaan paljon parempia. Ja opimme tekemällä. Me tarvitsemme vähän lisää aikaa, mutta työskentelemme kovasti. Ja seuraavat kertomukset ovat jo laadukkaampia ja pyrimme niitä yhä parantamaan. mitä herra Odin esittämiin asioihin tulee. Ja mitä esimerkiksi menojen päällekkyyteen tulee, meidän sääntömme eivät salli sitä. Jos niin käy, parain käyttää on tehotonta. Esimerkiksi seitsemännessä puiteohjelmassa päällekkäisyydet ovat tehottomuuksia. Mulla alueella, kuten diplomaattipalveluissa tai puolustuksessa, mainitsit itse ja itsekin voimme saada enemmän aikaan puolustuspolitiikan alueelle. Komissiolla on jo aloitteita tässä. Niistä keskustellaan neuvostossa myös poliittinen kysymys. Ja sitä parasta näyttää politiikan hyödystä puolustuksessa ja diplomaattipalveluissa. Ja sitten on poliittinen kysymys, kuinka paljon suvereniteettia jäsenvaltiot ovat valmiita yhdistämään samaan puuliin. Tällä hetkellä sovereniteetin lisäpuulaukseen ei välttämättä ole niin paljon ruokahalua, mutta vähitellen puolustuksen alueella voimme tehdä paljon enemmän Euroopan tasolla. Ja tässä lienee vastannut kysymyksiä. Olen valmis vastaamaan lisäkysymyksiä. Kiitoksia komission jäsen. Nämä kommentit ovat ihan osuvia ja vakuuttavia. Nyt minulla on ilo pyytää esittelijää Skilakakista käyttämään puheenvuoron. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Eh, then we will be able to... Niin, ja sen jälkeen voimme sitten päättää tämän kuulemisen, joka mielestäni oli hyvin hyödyllinen. Se on hyvä asia. Ja lopuksi haluaisin sanoa ensinnäkin, että olemme oppineet vähän siitä, miten muut toimivat Yhdysvalloissa. Uskon, että se, että nyt aloitetaan tämä toimintatarkastusmenettely Yhdysvalloissahan näin on toimittu jo pitkään, ja se liittyy näihin käytettyihin varamääriin. Yksi prose, alle prosentti bruttokansantuotteesta menee EU-käyttöön, kun taas Yhdysvalloissa kyseessä on 15 kertaa suurempi summa tai jotain sinne päin. Eli on selvää, että siellä ollaan paljon pidemmällä siinä mielessä, millä tavalla liittovaltion tuloja tar- menoja tarkastellaan. On asioita, joihin voimme paneutua. Palaan näihin korkean riskin aloihin, koska kuten Caldera sanoi, niin siis puhun nyt täsmällisistä menoalueista joko maantieteellisesti tai sitten hankekohtaisesti. Voimme nähdä, että siellä on yhä enemmän ongelmia. Ja minun mielestäni on vaikea saada Euroopan kansalaisia vakuuttuneiksi siitä, että pitäisi EU-tasolla käyttää enemmän varoja – koska kansalaisilla on varauksia niiden käytön suhteen, erityisesti maissa, jotka ovat nettomaksajia EUn tasolla. Ja samaan aikaan muissa maissa, jotka ovat mukana yhteisissä ponnisteluissa ja eivät ole niin vientivetoisia, eikä siellä täysin hyödytä sisämarkkinoista, niin sielläkin etuna on se, että EU-varat käytetään tehokkaammin. koska se on tärkeää seuraavan seitsemän vuoden aikana. Eli tämä on yhteinen kysymys kaikille Euroopassa. Ja pohja sille, mitä pitäisi tehdä, alkaa siitä, että asioita mitataan. Koskaan ei voi sanoa, miten varja on käytetty, ellei ole kunnolla mitattu sitä, mitä on tehty. Ja mielestäni tämän pitäisi olla ensimmäinen perusta toimintaindikaattorien suhteen, ja meidän täytyy mitata asioita. Ja Piperhän, no hän nyt on jo lähtenyt, mutta hänellä oli varauksia. Ja meidän täytyy mitata asioita, jotka suoraan liittyvät menoihin. Ei pidä mitata asioita, jotka on lähes mahdotonta yhdistää menoihin ja sitten tuloksiin. Jos tehdään näin, niin silloin astutaan alueelle, joilla mittauksilla ei ole mitään järkeä. Eli meidän ei pidä tähän, näihin toimintastandardeihin, siis sekä piiperin että käytännön syistä, ei pidä ottaa sellaisia asioita esiin, jotka eivät suoraan liity tiettyihin toimiin. Mutta kuitenkin paljon mittausta pitää tehdä. Jos sanotaan, että odotamme, että tämä prosenttimäärä osuudesta tulee kansallisesta budjetista, niin se on hyvin täsmällistä ja sitä voidaan mitata. Ja se on lähellä sitä, mitä on tehty. Ei tässä pitää kokeilla ja erehtyä, mutta mielestäni tämä on oikea tapa edetä. Ja uskon, että Tilintarkastustuomioistuimesta voi olla hyvin paljon apua. Itse olen tukenut sitä, että meidän pitää mahdollisimman paljon korostaa erityiskertomusten merkitystä. Ja toivottavasti valiokuntana ja Euroopan parlamenttina me hyödynnämme hyvää työtänne, jotta voimme parantaa tapaamme käyttää muiden ihmisten varoja. Kiitos. I found your... Kiitoksia esittelijä. Nämä kommentit olivat aika myönteisiä. Ja lopuksi sanoisin, että täällä on paljon veteraaneja tässä valiokunnassa, minä itse, Jean-Pierre ja muut. Tämä oli minulle kymmenes peräkkäinen vuosi tässä valiokunnassa. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun sain selkeän estin tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä sen suhteen, että kaiken pitäisi olla toimintaperusteista. Komission tavoite ei ole vastata tilintarkastustuomioistuimen odotuksiin. Eli meidän pitää vastata kaikkia standardeja, ei pelkästään sanatasolla, vaan konkreettisestikin. Shemeta tänään totesi, että tällä hetkellä meillä on nyt kaksi näkemystä, jotka ovat riippumattomia toimielimiä, mutta jotka toimivat samaan suuntaan, jotta onnistuttaisiin. Täsmällinen auditointi osoittaa korkeinta luottamuksen tasoa. joskus sanotaan, että kaikki pitäisi tarkistaa. Kaikki julkisesti käytetyt eurot pitää tarkistaa, mutta kuinka paljon se sitten maksaa? Eli pitää toimia otosten pohjalta, pitää toimia valikoivasti, pitää reagoida annettujen tietojen pohjalta Mielestäni tässä on järkeä, koska pari vuotta sitten mietittiin, miten auditoijat voivat valvoja auditoijia. Eli kiitoksia erittäin myönteisestä keskustelusta. Kiitoksia presidentti Caldeira, kiitoksia komission sen Kiitos Bertrand ja Men. Kiitoksia läsnäolostanne. Kiitoksia, että vastasitte kysymyksiin, joita teille osoitettiin. Kiitoksia, hyvät valiokunnan jäsenet, jotka jäitte tänne loppuun asti. Arvostamme sitä. Ja tämä kokous päättyy. Kiitos.